Okay, colleagues, um, we can make a start. Thank you to those who came on time, but uh, we just waited a few minutes uh, to see. Tänne kaikki tulivat kyllä oikeassa, äh, ovat täällä oikean aikaan paikalla, mutta olemme odotelleet muutaman minuutin nähdäksemme, tulisiko vielä muutama paikalle. Näin aloitetaan romanikysymyksestä. Ja meillä on komission tiedonanto. And the Council, the European Economic and Social... Ja talous, äh, alueiden komiteasta, kuten myöskin talous- ja komiteasta oleva komission, äh, komitealle oleva komission tiedonanto. Ja Liina Mihallo Puulu on täällä kertomassa meille tilanteesta. Kesäkuussa julkaistiin romanien kansallista strategiaa koskeva tiedonanto. Monet täällä valiokunnassa ovat odottaneet tätä kertomusta suurella mielenkiinnolla ja siinä puhutaan siitä edistyksestä, jota on saatu aikaiseksi syrjinnän torjumisessa, joka, syrjinnän, joka kohdistuu romaaneihin ja miten voitaisiin paremmin integroida romaneita. Ja näin annan puheenvuoro komissiolle ja kuuntelemme esityksen ja sitten jäsenet voivat esittää kysymyksiä. Näin ollen annan komissiolle puheenvuoro. Thank you very much, Chair. Kiitoksia oikein kovasti puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää Euroopan parlamenttia siitä, että kutsuitte komission tänne esittelemään meidän vuosikertomustamme romanien integraatiota koskien. Nyt on sanottava, että tämä on näin neljäs kertomus sen jälkeen, kun hyväksyttiin EUn tiedonanto romanien integraatiostrategioista – 2011. Eh, ainutkertainen kertomus ja erilainen kuin aikaisemmat, koska tässä on parikin tekijää taustalla. Ensinnäkin me olimme tulossa EU-rahastojen uuteen kauteen, joten käytimme tilannetta hyödyksemme, koska asetuksissa oli säädöksiä, joiden mukaan voimme ottaa mukaan romanien integraatio-ohjelmat mukaan, joten me halusimme varmistua, että jäsenvaltiot toimivat näin. Ja sitten toinen tekijä vielä, ensimmäinen ensimmäistä 2016 neuvoston suositus romanien integrointitoimista tulee voimaan, joten me käytimme hyväksymme tätä tilaisuutta, jotta näkisimme, miten jäsenvaltiot toimivat ennen tuota suositusta ensimmäinen tammikuuta. Nyt kannattaa varmasti mainita se, että huolimatta siitä, että me puhuimme siitä, että käytetään sosiaalisen osallisuuden rahastoa, 20 prosenttia jäsenvaltioista. Yleensä tässä on menty tämän määrän yli. Yksi asia on asettaa tavoitteet ja korvamerkitä rahastoja paperilla. Ja sitten toinen asia on se, miten täytäntöön pannaan ja miten vaikutukset näkyvät romaniväestössä. Me pyrimme myös ottamaan käyttöön kansallisen tason mekanismeja, koska Eurooppa huippukokouksen jälkeen 2014 mm, huomioitiin, että paikallistason haasteita on paljon ja romanien osallistuminen, joka on edellytys, että hän ei ollut niinkään merkittävää jäsenvaltioiden suunnitelmissa – siitä syystä olemme pyytäneet, että he puuttuisivat koordinointikysymykseen täytäntöönpanossa kentällä niin, että otetaan mukaan kaikki osapuolet ja sidosryhmät kansallisella tasolla ja siihen tulevat mukaan myös romaniyhteisöjen edustajat, paikallisyhteisöt, kansallis, kansalaisjärjestöt ja ministeriöt jotka ovat osapuolina romanien integraatiossa. Me menimme tästäkin vielä pidemmälle ja me suosittelimme jäsenvaltioille, kun nyt katsotaan romanifoorumia ja sen mallia, mentäisiin yksi askel eteenpäin ja rakennettaisiin kansallisia romanifoorumeita, joista tulisi sellainen foorumi, jolla kaikki sidosryhmät keskustelisivat säännöllisesti ja he voisivat sanoa sanansa strategian täytäntöönpanosta. Me rohkaisemme paikallisiin toimintasuunnitelmiin ja siihen, että otetaan kaikki osapuolet mukaan toimintaan. Me aiomme myös rahoittaa kansallisia romanifoorumeita ja äskettäin julkaisimme ehdotukset, jotka liittyvät kansallisiin romaniyhteyspisteisiin, eli rahoitusta 95 prosenttisesti. Se on hyvin poikkeuksellinen taso. Me rahoitamme niin, että käytämme neuvoston suositusta, jossa otetaan esiin, että jäsenvaltioiden pitää voimantaa romaneja paikallisesti niin, että tehdään yhteistyötä kansallisten romaniyhteispisteiden kanssa. Ja tällä tavoin voidaan sitten antaa lisävaltuuksia ja varoja kansallisille eh, no, romaniyhteispisteille. Tämän lisäksi olemme tehneet yhteistyötä 17 jäsenvaltion kanssa hyvin kiinteästi ja näin olemme pyrkineet kehittämään kunnollisia seurantaindikaattoreja tästä eteenpäin. Nämä ovat valmisteluvaiheessa ajatellen neuvoston suosituksia ensi tammikuussa ja suosituksista seuraa sitten indikaattoreita. Me menemme pidemmälle kuin EUn puitteet menevät suosituksissa on sellaisia tekijöitä, joihin ei puututa puitteistossa, esimerkiksi naisten rooli ja lasten, lapsiin liittyvät kysymykset on asioita, joissa suositus on mennyt pidemmälle kuin EUn puitteisto. Nyt kannattaa varmasti mainita, että Euroopan komissio on hyvin vahvasti tukenut Euroopan parlamentin päätöslauselmaa, joka liittyy romanien äh, kanssa murhan tunnustamiseen. Äh, Timmermans Jyrvar ovat tästä asiasta myös antaneet yhteisen äh, kannanoton niin, että suositellaan jäsenvaltioille, että mennään eteenpäin ja myös sielläkin tunnustettaisiin romanien kansanmurha. Jos nyt käydään läpi tätä kertomusta, niin siellä on paljonkin kysymyksiä, jotka ovat ainutkertaisia, kun mietitään viimeisintä romanifoorumia. Myös äh, kysymyksiä, jotka ovat äh, romanivastaisiin äh, asenteisiin liittyviä, niihin puututaan, mutta täällä on vahvasti suosituksia myös jäsenvaltioille. Me suosittelemme, että perustetaan kansallisia foorumeita, niin kuin jo selvitinkin tässä, koska strategia on hyvin selkeä. Niitä ei täytäntöönpanna Brysselissä eikä missään pääministerin toimistossa, vaan paikallistasolla tämä tapahtuu. Ja paljonkin työtä pitää tehdä, jotta saadaan muutettua tämä sitoumus myös paikallistasolle. Ja pyydämme, että käytetään käytettävissä olevia varoja ja rahastoja uusissa, uudessa rahoituskehyksessä. Hyvin vankasti pyytämme, että vahvistetaan syrjinnän vastaista lainsäädäntöä ja pyydämme myös torjumaan segregaatiota ja seuraamaan vihapuhetta, romanivastaista puhetta, käytetään täysin raportointimahdollisuuksia, joita kehitämme, olemme kehittämässä nyt, ja käytetään myös hyväksi todettuja käytäntöjä ja tuetaan romani-integraation saavutuksia niin, että tämä tapahtuisi kestävältä pohjalta kansallisen rahoituksen puitteissa. Me jatkamme edelleen kahdenvälistä vuoropuhelua korkealla tasolla jäsenvaltioiden kanssa ja tällä hetkellä käytämme eri muotoa tässä ensinnäkin romaniyhteisöjen kanssa ja mukanaan paljon kansalaisjärjestöjä, jotka toimivat jäsenvaltioissa ja kun vierailut on hoidettu romaniyhteisöissä, meillä on tapaamisia paikallisviranomaisten kanssa ja sen jälkeen meillä on yhteinen kokous hallituksen edustajien, paikallisedustajien ja romaniyhteisön edustajien, kansalaisjärjestöjen kanssa ja sitten meillä on suljettujen ovien kokous hallituksen kanssa, jossa me käymme läpi tilannetta ja päätämme, mihin jatkotoimiin ryhdytään. Me olemme tänä vuonna jo hoitaneet kaksi jäsenvaltiota, Bulgarian Romanian, ja jatkamme tätä työtä ja voin vakuuttaa teille, että komissio on täysin sitoutunut tähän toimintaan ja 20. lokakuuta tapaamme kaikkien kansallisten romanien yhteyspisteiden kanssa ja tarkastelemme seuraavaa kertomusta, joka perustuu suosituksiin ja indikaattoreihin, joita kehitetään FRAMin puitteissa. Ensi vuonna annetaan edistyskertomus, joka meidän on annettava. Se on yhdistetty suosituksen täytäntöönpanoon. Vastaan mielelläni kysymyksiin. Kiitoksia paljon että sain mahdollisuuden esitellä asiani. Kiitos. Kiitoksia tästä alustuksesta. Haluaisin äh, kysyä, haluavatko jäsenet puheenvuoroa? Saraja. Eh, Kiitos puheenjohtaja ja hei Liina. Mukava nähdä sinua täällä taas. Pitkään aikaan ei ole nähty. Mielestäni tapasimme useammin, kun olin aktivisti, kuin mitä tänä päivänä. Pitää yrittää tuolta muuttaa. Onpa hienoa, että komissio on huomioinut nyt romanin vastaisuuden tässä tämän vuoden kertomuksessa. Minähän olen tästä rasismin muodosta jankuttanut jo melko monen vuoden ajan, joten olen hyvin iloinen siitä, että se on nyt siellä tekstissä mukana, jotta nähdään, että on työstettävä muutakin kuin sosiaalisia kysymyksiä. Kuunneltani sinun puheenvuorosi, Liina. Tunnen olevani melko optimistinen sen suuntaan, että näen, että komissiossa on todella vankka tahto tehdä työtä tämän asian eteen. Hyvä niin. Mutta sosiaalinen syrjäytyminen, vaikea elämäntilanne – jossa kaikki Euroopan romanit asuvat, eivät ainoastaan köyhimmissä eu osissa, mutta myös rikkammassa, niin romanit ovat lähes 80 prosenttisesti työttöminä. Heitä syrjitään ja paljon vihapuhetta ja rikoksia kohdistuu romaneihin edelleen. Minä haluaisin nähdä enemmän siis ennaltaehkäisevää työtä. Toivoisin, että voisin nähdä, että komissio tietenkin huolehtii seurannasta. Tästä olemme puhuneet aikaisemmin tällaisista valvontamekanismista, mutta toivoisin myös, että voitaisiin lähteä enemmän toimiin myös yhteiskunnan suuntaan niin, että lisätään tietoisuutta, edistetään ymmärrystä, jotta ymmärrettäisiin, miksi romanien tilanne on sellainen kuin on usean sadan vuoden ikävä historia on romaniväestön taakkana. Komission pitäisi antaa tässä suuntaa. Ja parlamentin tulisi edelleen poliittisesti painostaa jäsenvaltioita kantamaan täysi vastuu. Tiedän myös, että tässä kertomuksessa mainitsette sen, mitä Ruotsissa on tehty valkoisen kirjan kanssa – ja että meillä on nyt tällainen komitea, joka va- vastustaa romanin vastaisuutta. Olisikohan tämä sellainen käytäntö, että voitaisiin suositella muille jäsenvaltioille? Varmasti muut jäsenvaltiot voisivat hyötyä tämän tyyppisestä. Ja mitä siellä ajattelin? Niin neuvoston suosituksissa vuodelta 2013 selkeästi nähdään, että jäsenvaltion sitten on tehtävä työtä romanivastaisuuden kitkemiseksi, mutta uskon, että nyt tarvitaan vähän lisäpainostusta, koska en usko, että monet jäsenvaltiot edes tunnustavat ongelman olemassaoloa. Siksi olen iloinen siitä, että tässä nyt tunnustetaan romaneihin kuhdistuva rasismi erityisesti ja myös tuon muistopäivässä muistettaisiin romanien joukkomurhaa. Mielelläni teen teidän kanssanne, pääosastanne kanssa edelleen yhteistyötä. Kiitos. Thank you very much, Soraya. Kiitoksia kovasti, Soraya. Ja seuraavaksi herra Dragici. Yeah, thank you, President. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Haluan onnitella Liina Papamihalu Pulloa tästä kertomuksesta. Olemme tunteneet pitkään ja voisin todeta, että hän on uusi rautarouva. Hän on erittäin vahva henkilö komissiossa, erityisesti romaniyksikössä. Haluan nimenomaisesti todeta, että Liina tekee siellä kovasti töitä ja toivoisin, että samankaltaisia ihmisiä voisi olla myös alue- ja paikallistasolla. Henkilökohtaisesta kokemuksesta totean näin. Olin yhdessä, töissä yhdessä näistä henkilökohta- kansallisista yhteyspisteistä ja siitä tunnen niin hyvin. Toisaalta ihan tällaista todistuspohjalta toteaisin, että joka ikinen viikko, kun palaan kotimaahan, niin romanina, kun menen takaisin perheeni luo ja ystävien luo ja käyn näissä romanikohteissa, niin täytyy todeta, että joudun tuottamaan pettymyksen. Ei paljon juurta, juurikaan nähtävissä mitään muutoksia, valitettavasti. Ainakaan ei Romaniassa. Enkä minä sano, että se on komission vika, tai kansallisen tai paikallishallinnon vika, tai kansallisjärjestön vika. Mutta en oikein tiedä, kenen vika se on. Olen käynyt Romaniassa ja olen tuolla kansallisessa yhteyspisteessä silloin kun kertomus esitettiin noin kolme vuotta sitten. Ja pääasiani on se, että tässä strategiassa ja sen suosituksista vuodelta 2012 on neuvoston suosituksia ja jotain puuttuu komission ja paikallistason väliltä. Se on mielestäni ongelma kansallisesti katsoen. Se on nimenomaan tämä puuttuva äh, lenkki. Jos olisi joku taikakeino, jolla voisi näitä asioita muuttaa, niin eurooppalainen romanistrategia pitäisi täytäntöön panna suoraan paikallisella tasolla komission toimesta. Muussa tapauksessa jossain välissä jää jotain puuttumaan. Tämä on henkilökohtainen suositukseni ja tiedän, että Lina täällä ravistelee päätään. Kansalaisyhteiskunta tällä hetkellä yhteiskunnan ei ole samanlaista luottamusta yhteisöön, koska vuosina 2007-2013 se on joutunut niin kovasti pettymään. Ja ihmiset yhteisössäkään eivät usko kansalaisyhteiskuntaan. Ainakin minun maassani ja myös näissä neljässä muussa maassa, jossa pääasiallinen ongelma on näissä entisissä kommunistimaissa, Romania, Bulgaria, Slovakia, Tsekin tasavalta ja Unkari, niin on se, että paikallistason pormestari, vaikka haluaisivatkin tehdä yhteistyötä, niin he eivät tiedä millä tavalla he voisivat saada varoja ja he tarvitsevat myös juridista apua. Kaikkein tärkein suositus olisi kuitenkin se, että yksikön päällikkö, kuten Linnan totesi, jos meillä olisi nyt rahoitus kansalliselle romanialustalle, niin se tulisi panna eurooppalaisen romani yksikön kautta. Kiitoksia. Thank you very much. Um... Kiitoksia kovasti. Niin, sen jälkeen kun puhujat tai jäsenet ovat puhuneet, niin sitten olisikin monet kollegat kyllä tässä haluavat puhua. Erittäin hyvähän se on. Seuraavaksi edustaja Wittmörk. Kiitos puheenjohtaja. Integraation tarvitaan, tarvitaan molempia osapuolia. Mitä romanit itse tekevät? Haluavatko he olla osana eurooppalaisia yhteiskuntiamme? Miksi sitten valitaan esimerkiksi, että kuljetaan kautta Euroopan jäsenvaltioon sen sen, että jäätäisiin turvallisiin oloihin elämään paikalleen lasten kanssa. Nyt on nähty paljon painos, panostusta, mutta Olemmeko nähneet, että tilanne on jotenkin parantunut? Me olemme kyllä yrittäneet kotouttaa jo niin pitkän aikaa, mutta onko nähty tuloksia? Soraja puhui siitä, että 80 prosenttia on työttöminä, eikä koulussakaan saada ihan parhaita tuloksia näiden lasten toimista. Haluavatko he edes olla osana meidän yhteiskuntaa? Um, next is... Seuraavaksi edustaja Molcek. Thank you, Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Ja Rova Papani, Papa Miha Loppulolle haluaisin eh, antaa kiitokset tästä perinpohjaisesta työstä ja jatkuvasta työstä tässä kysymyksessä. Se on eurooppalainen kysymys, se on meidän kysymyksemme. Se on kysymys, joka pitäisi olla meidän sydämemme lähellä. Meidän tulisi todeta, että me Euroopan unionin olemme epäonnistuneet. Meidän täytyy palauttaa luottamus, meidän täytyy palauttaa kunnioitus kaikille ihmisille. Onpa sitten kysymys enemmistöistä tai vähemmistöistä. Olemme kaikki aivan samanarvoisia ja sitä täytyy korostaa, varsinkin kun otetaan huomioon se, mitä juuri edellinen puhuja totesi. Komissio määrätietoisesti pyrkii tätä torjumaan. Minusta se on hyvä ja onnittelen meitä kaikkia siitä, että meillä on sellainen komissio, joka määrätietoisesti torjuu sosiaalista syrjäytymistä ja romanivastaisuutta. Vihapuhe ja väkivalta kuitenkin on päivittäinen osa romanien arkipäivää kautta Euroopan. Uppsalan pieni kaupunki, josta olen kotoisin Ruotsissa – on saanut nähdä viime viikkojen ja viime päivien aikana useita tapauksia, jossa on kohdennettu vihaa romaneja kohtaan, jotka ovat matkustaneet pohjoiseen maahamme etsimään parempaa elämää. He kerjäävät kaduilla. Romanileirejä on sytytetty tuleen, väkivalta on kohdistettu romaneihin, kaikenlaisia eri tapauksia. Näitä ei voida mitään hyväksyä. Muutoksia tarvitaan kuitenkin, jos on totta se, mitä kollegamme juuri totesi, eli että on olemassa suuri aukko tai kuilu EU-strategian kansallisen ja paikallistason välillä, niin nuo kuilut pitäisi pyrkiä kulumaan, kuromaan umpeen, koska sitä tarvitaan niin voimakkaasti. Minun puheenvuoroni on vain seuraavanlainen. Me olemme kaikki eurooppalaisia ja olemme kaikki samanarvoisia. Meidän tulee kunnioittaa toisemme ja tarjota ihmisarvoinen elämä kaikille. Thank you very much, Cecilia. Kiitoksia, Cecilia. Seuraavaksi Peter Niivämällä. Kiitoksia kovasti. Minulla on ähm, kolme äh, kohtaa ja äh, kysymyksiä. Ensinnäkin äh, haluan kiittää komissiota siitä, että varmistetaan romaanien osallistamisen enemmän varoja, mutta yleensä ottaen tämän, tällainen osallistaminen, osallistaminen, se ei ylety kaikkiin romaniryhmiin. Tästä konkreettinen esimerkki romaneilla on Bulgariassa vakavia ongelmia, äh, Unkarissa, Italiassa ja tietenkin EUn ähm, asuntotuki jäsenvaltioissa. Äh, siinä täytyy miettiä näitä romaneja, jotka on häädetty kodeistaan siitä syystä kysymykseni, niin onko tämä ne kohdennusongelma. Meidän pitäisi luoda rahastoja, jotka ovat ainoastaan romaneille, vai onko tämä täytäntöönpano-ongelma ja tarvitaanko parempaa seurantaa. Ja sitten toinen kohta. Olen tyytyväinen tietenkin tähän koulukysymykseen, kouluratkaisuun äh, ja äh, voisi miettiä, miten äh, voitaisiin välttää erittämistä, mutta minun mielestäni tässä menetelmät ovat liian pehmeitä. Nyt tämä ei riitä monissa tapauksissa ja siitä, siitä syystä aikooko komissio neura, noudattaa vankkaa seurantaa ja ottaa käyttöön rikkomusmenettelyn, jos se on tarpeen. Ja sitten kolmanneksi Euroopan kansallisten romanistrategioiden puitteet on tärkeä edistysaskel. Komissio ja monet jäsenvaltiot, jotka käyttävät sitä, se on tärkeä väline, jonka avulla voidaan kehittää romanian tilannetta Euroopassa. Toisaalta taas joskus äh, on hiukan hyödytyntä eikä äh, saada aikaan äh, muutoksia asioissa. Ja siitä syystä kysyisin vielä, mikä on teidän kantanne? Miten voisimme tehdä tästä eurooppalaisesta puitteistosta vielä voimakkaamman välineen ja tehokkaamman? Kiitoksia Peter ja sitten Birgit. Thank you very much. First of all, I would like to... Kiitos oikein paljon. Ensinnäkin kiitokset kaikille siitä, että tämä asia on esityslistallamme tänään. Aina on vaarana, kun keskustellaan muuttoliikkeestä, että unohdetaan, että on olemassa tämäkin tärkeä aihe, joka on ollut esille vuosikausia. Tänä aamulla jälleen keskustelimme muuttoliikkeestä ja sanottiin, että ehkä tarvitsemme enemmän Eurooppaa siinä mielessä, että parlamentin ja komission tulisi tehdä päätöksiä, jos haluamme, että jotain tehdään, koska jäsenvaltiot eivät tunnu olevan oikein toimintaan valmiita. Samantyyppinen taitaa nyt tilanne olla siinä, miten romanistrategiaa täytäntöön pannaan. Monet asiat on kirjattu EU-tasolla ja jäsenvaltioiden tasolla. Mutta käytännössä mitä ei oikein tapahdu. Ja haluaisinkin kysyä komissiolta, mikä on kokemuksenne kolmen edellisen kertomuksen osalta? Onko todella niin, että poliittinen poliittista tahtoa puuttuu ja poliittista johtajuutta myös. Koska jos on maassa tai toisessa sellainen ajatus, että ei ole järkeä auttaa romania, romanit eivät halua apua, eivät halua lapsiaan kouluun, jos tällaista puhetta kuullaan, tarvitaan poliittista johtajuutta, ei ainoastaan rahaa asioiden muuttamiseksi. Ja voin sanoa, että täällä parlamentissakin minulla oli kollega toisesta ryhmästä sanomassa, että koska satojen vuosien ajan pyrittiin integroimaan väestö, eikä koskaan onnistuttu. Minusta ei ole totta, että on taisteltu romanien osallistamisen puolesta vuosisatoja. Kyllä tästä poliittista tahtoa, poliittista johtajuutta puuttuu ei ainoastaan siis resursseja, rahaa. Meidän on siis selvitettävä tämä asia. Ainakin tarvitsemme paljon julkista painetta. Ja olen samaa mieltä siitä, että joskus poliittista tahtoa puuttuu kansalliselta tasolta, joskus paikalliselta tasolta, mutta tärkeää on huolehtia siitä, että romaniyhteisöille on rahaa, on tahtoa parantaa tilannetta – meidän on huolehdittava monien järjestöjen kanssa yhdessä, ja komission kanssa yhdessä, niiden kanssa, jotka ovat valmiita tekemään muutoksia, hoitamaan työt niin, että nyt kun vuosisatoja on kulunut, voidaan vihdoin parantaa romaniväestön asemaa Euroopan unionissa. Ja ehkä viimeinen kysymys vielä komissiolle, kun ajatellaan mitä kaikkea uutta on nyt luvassa tässä rahastojen ja tämän neuvoston päätöksen kautta tammikuussa. Mitkä asiat nyt varsinaisesti muuttuvat? Ja mitä askeleita voidaan seuraavaksi ottaa, jotta askel askeleelta voidaan parantaa tilannetta? Next. Kiitoksia Birgit. Pyytäisin Sarajaa ja sitten seuraavia vetämään langat yhteen lopuksi, mutta ensin Stespereillä. Eh, jag vill också ta Kiitoksia. Minäkin halusin käyttää puheenvuoron. Olen neljäs puhuja jo Ruotsista täällä. Se ei johdu siitä, että olisimme mitenkään erityisen suurissa hankaluuksissa oman romaniväestömme kanssa aivan päinvastoin haluaisin todeta. Ja haluan käyttää nimenomaan puheenvuoron sinne, että Tällä haluttiin muka väittää päinvastaista, mutta meillä on vähemmistö Ruotsissa ja meillä on neljä kansallista vähemmistöä, joilla on erilaisia erityisoikeuksia. Ja meidän täytyy olla ylpeitä siitä mielestäni, että voimme todella hyväksyä sen, että olemme erilaisia ja kunnioitamme toisiamme sellaisina kuin olemme. Ja kun puhutaan integraatiosta, niin kysymys ei ole pelkästään siitä, että yhden ryhmän tulisi mukautua toiseen ryhmään, vaan kysymys on vastavuoroisesta integroitumisesta. Opimme toisiltamme ja näin meillä on myös vastavuoroinen kunnioitus erilaisia elämäntapoja kohtaan. Näin integroitutaan monikulttuuriseen yhteiskuntaan ja se mielestäni on tärkeää mainittavaksi. Tuli hieman myöhässä tänne saliin, joten en kuullut koko komission johdantoa, mutta asia, joka mielestäni on ollut aika ongelmallinen, on, että meillä ei ole työkaluja asettaa sanktioita niille maille, jotka eivät kunnioita ihmisoikeuksia ja niitä, jotka syrjivät vähemmistöjään. Haluaisin tietää, että työstä työstääkö komissio myös tätä, en kuullut siitä mitään. Se, mitä Soraja totesi aiemmin, joka koski nimenomaan tätä ennaltaehkäisevää työtä, se on äärimmäisen tärkeää ja Sillä jos emme sitä tee eri maissa, niin silloin ei kyllä ole nähtävissä myös minkäännäköisiä parannuksia yhteiskunnallisella puolella kaikkein haavoittuvimmalle väestönosalle. Kiitoksia, kiitos kaikille siitä, että pitäydytte puheajoissanne kurinalaisesti. Yleensä, tähän tulee nyt lisää puhujia, mutta eh, pidetään tämä vielä kurissa. Seuraavaksi Stevens. Helga. voorzitter. Kiitos, puheenjohtaja. Kuuntelin tarkkaan. Kantoja tulen itse kentistä. Se on melko suuri kaupunki Flanderissa. Ja viime vuosina – Gentiin on tullut paljon lisää romaneja. Ja tämä luo tietenkin myös haasteita Gentin kaupungille, joka pyrkii tekemään paljon tukeakseen romaniväestöä. Ja erityisesti pyritään siihen, että voidaan integroida romanilapset se on hyvin hankalaa, koska heidän taustansa ja kulttuurinsa on aivan toisenlainen. Ja usein heitä on syrjitty myös omassa maassa, joten he eivät luota viranomaisiin, he eivät luota koko järjestelmään. Joten he ovat hyvin epäluuloisia. Nyt Kentin kaupunki tarvitsee paljon apua ja tukea ja kysyisin, onko olemassa jonkinlaisia varoja, joita voidaan käyttää toisaalla Euroopassa. En niin, että varoja käytettäisiin ainoastaan itäisessä Euroopassa, kun läntisenkin Eurooppaan tulee enemmän romaneja. Eli voidaanko näitä varoja ehkä jakaa kautta koko Euroopan unionin? Ja voidaanko näiden varojen kautta tehokkaasti toimia, jotta esimerkiksi nuoret tytöt voivat käydä koulua, että nämä ihmiset voidaan integroida yhteiskuntaan. Ja onko kiinnitetty huomiota vammaisten lasten asemaan, koska tämäkin lasten ryhmä on hyvin haavoittumainen ryhmä. Usein näen, että lapset, nuoret ja joskus aikuisetkin joutuvat kerjäämään kaduilla. Tämä ei ole ihmisen arvoista elämää. Mitä komissio tässä oikein tekee? Tämä kerjääminen kaduilla on lopetettava. Poliittisesti on hyvin tärkeää myös se, että läntinen ja itäinen Eurooppa keskustelevat keskenään. On tärkeää, että romanet voivat integroitua yhteiskuntaan ottaen huomioon oma menneisyys. Ja mistä syistä romaneja nyt tulee läntiseen Eurooppaan? Eli romani väestö siirtyy läntisempiin osiin, mutta varat, joita voidaan käyttää heidän tukemiseen, eivät. Eli miten voitaisiin Kentin kaupunkia tukea? Kiitos. And the andere steden is, in the andere steden is that natuurlijk het ja tietenkin samantyyppinen tilanne on myös muissa kaupungeissa. Thank you and finally... Kiitoksia ja vielä lopuksi ja Nana Gomez. Yes, I too was not... Kiitoksia. Minä en valitettavasti päässyt kuulemaan komission alustusta, mutta haluaisin äh, kysyä. Onko komissio tunnistanut niitä erityisvaikutuksia, joita on säästötoimilla romaniyhteisöissä niissä maissa, jotka olivat mukana niin sanotussa rahoitussopeutusohjelmassa, koska omassa maassani Portugalissa romaniväestö on joutunut kärsimään suhteettomasti Tämä ongelma on vaikuttanut ihmisoikeuksiin kaupungeissa yleensä, mutta voin kuvitella, että kun nyt katsotaan, miten vaikutukset ovat näkyneet kaikista haavoittuvimmissa väestönosissa meillä Portugalissa, niin varmasti muuallakin. Portugalissa tämän yhteisön jäsenet tekivät yleensä töitä markkinoilla, koska ja toreilla, koska heillä ei ollut koulutusta, jotta voisivat äh, hankkia muuta elinkeinoa. Ja koska talous, ähm, äh, talous on tiukoilla ja varsinkin nämä osiot ovat kärsineet säästötoimien takia, niin monet romaniperheet ovat äh, nähneet, että tulot ovat romahtaneet ja hallitus, hallitukset ovat myöskin pyrkineet asettamaan sellaisen, romuttamaan tämän minimitulon, jota ovat nauttineet monet romani perheet. Tällä on varoittavat vaikutukset. Haluaisin kysyä komissiolta, onko tätä asiaa tarkasteltu ja meillä tosiaan on äh, tämä ongelma Portugalissa, onko sitä muuallakin, miten komissio aikoo esittää suosituksissaan, että olisi erityistoimia, joilla voitaisiin torjua näitä kielteisiä vaikutuksia, äh, jotka suhteettomasti kohdistuvat tähän ryhmään. Kiitos. Kiitos paljon kysymyksiä komissiolle, mutta ennen tätä äh, Soraya Soraya ensin. Jag skulle vilja börja med att säga att... Kiitoksia. Haluaisin alkuun todeta, että romaanit ovat niitä Euroopan kansalaisia, jotta poliittinen johto, yhteiskunta ja muut ovat jättäneet huomiota 800 vuoden ajan. Romaanit ovat niitä eurooppalaisia kansalaisia, jotka 800 vuoden ajan ovat joutuneet alistumaan, jossa kukaan ei häpeä sitä, ettei kukaan kanna vastuuta romaneista tai romanien lastesta. No, romaneista puhutaan, kun he olisivat jotain ulkoavaruuden olioita. Minua vä- kyllä tympii tällainen tapa puhua. No, on aivan selvää, että romannit haluavat elää samassa hyvinvoinnissa kuin kaikki muutkin kansalaiset ruotsalaiset puhuvat ruotsia kotona, vaikka olemme EU-ssa. Romaneillakin on oikeus puhua omaa äidinkieltään, vaikka he olisivatkin Euroopan kansalaisia. <clears throat> Se, mitä totesin aiemmin, kun kuuntelee vaikka sitä, mitä Kristina Weinberg sanoo, tietysti me tiedämme, mistä hänen poliittinen puolueensa juontaa juurensa natsistisista ö, ajatuksista, niin tuntuu siltä, että me puhumme samasta kysymyksestä. Minusta se on selkeä mm, vihje siitä, että meidän täytyy tehdä paljon enemmän työtä mm, enemmistö väestön joukossa. Annan tästä esimerkin. Poliittinen ö, toiminta siinä mielessä, että ei kanneta samanlaista yhteiskuntavastuuta romaneista kuin muista. Kävin Sloveniassa matkalla ja se on hieno maa ei mikään köyhä maa, vaan tällainen keskirikas maa. Ja siellä oli sellaisia romaniasutuksia, jossa ei ollut viemäröintiä, ei sähköä. Lapsilla ei ollut mahdollisuutta käydä koulussa. Silloin kävin kokouksessa näiden vastuuhenkilöiden kanssa ja olen kaikkein yllättyneen siitä, että nämä olisi voinut helposti korjata. <clears throat> Tiettyjä asioita korjattiinkin, mutta selkeästi oli nähtävissä, että ei tunnuttu mitään vastuuta näistä lapsista. Nimenomaan tämä vastuuntunne puuttuu. Sitten kävi Milanossa, Niin sielläkin oli tänään romani yhteisö, jossa lapset kävivät koulussa. Koulubussi ajoi heidän ohitseen. He eivät saaneet mennä koulubussiin sisään, vaan joutuivat kävelemään koulun. Kaupungintalolla oli kokous. Viidessä minuutissa järjestettiin se, että lapset saivat tämän koulubussin käyttöönsä. Se, mikä on kaikkein kamalinta tässä tilanteessa, on se, että jos joku nyt vain haluaisi, jos olisi poliittista tahtoa, niin nämä asiat ovat ihan hoidettavissa, ihan viidessä minuutissa. Asiat, jota, joiden eteen on taisteltu vuosikausia. Miljoona ruotsalaista jätti Ruotsin ja pakeni köyhyyttä Yhdysvaltoihin. Se oli ihan ok. Nämä samat ihmiset sitten tänä päivänä sanovat, että eipä oteta enää pakolaisia meille. Ei haluta köyhiä kaduille. Emme halua näitä ihmisiä enää. Kristiina Wimberg, sinä minun asemasi on sellainen, jossa olet poliittisessa vastuussa ja teet päätöksiä. Hankipa vähän tietoa siitä, mistä teet päätöksiä tieto, joka sinulla on, niin siitä nyt ei ole nenäsi pidemmälle. Silloin ei kyetä tekemään oikeita päätöksiä, jotka vaikuttavat ihmisiin. Itse asiassa halusin välttää sen, että tästä nyt tulisi eh, tällainen vuoropuhelu, mutta eh, nyt Pimperi eh, pyydät puheenvuoroa ilmeisesti. Pyrin välttämään tätä kyllä. Sillä voimme puheenjohtaja ensinnäkin. Soraja on monta kertaa sanonut, että olen sekä natsisti että, natsi että rasisti. Ei sellaista voida täällä hyväksyä. Minä esitin muutaman kysymyksen romaanien integroitumisesta, koska haluan tietää, miten tämä asia toimii. Vähän järjestystä toivoisin tänne kokoussaliin. Mielestäni puheenjohtaja ei voi sallia tällaista puhetta. Okay, well you, uh, things have cancelled out. You... Niin, äh, tässä siis oli kannanotto ja äh, jätämme tämän tähän nyt. Äh, ja nyt ähm, De äh, aivan lyhyesti. En tiedä enää mitä sanoisin, mutta haluaisin kyllä heijastella sitä, mitä tässä sanottiin. Niin komissio puhuu vielä. Niin halusin vain sanoa, äh, halusin sanoa sen vähän aikaisemmin, kun puhumme Libe-valiokunnassa ähm, FCVstä äh, Romania osalta. Aivan kuten äh, Kristiina Wimberi sanoi romaneista, halusin vain antaa teille tietoa kaikista. Romanit ovat ainut eurooppalainen äh, vähemmistö, joka on läsnä kaikissa jäsenvaltioissa. Ja niin kuin tiedätte, yksi Euroopan unionin perusoikeuksista on liikku, liikkumisen vapaus. Jos kysytään, miksi tulette äh, Ruotsiin, äh, koska meillä on lupa siihen. Ja kolmanneksi, ehkä äh, te nauratte, mutta kaikista fiksuin henkilö maailmassa on britti, romani, tyttö, Einsteinia ja Stephen Hawkingia älykkäämpi vielä. Niin varmasti tähän nyt mennään mutta nyt meillä on komission puolesta Papamipoloku. E, tässä on tehty valtavasti työtä, herra Rakitsi, e, Soraja, mainitsitte, että e, työ on kovin kattavaa ollut. Toivotan teille nyt kovasti onnea. Pyytäisin teitä nyt puuttumaan näihin kysymyksiin, jotka jäsenet ottivat esille täällä puheenvuoroissaan. Well, I have... Kiitos puheenjohtaja. On myönnettävä, että työni on niin kovin haasteellista, mutta on minun myös sanottava, että minulla on hyvin dynaaminen tiimi, 35 prosenttia romaneja. Aivan loistavasti toimiva tiimi. Pyrin ryhmittämään vähän vastauksia, niin On sanottava, että ensimmäistä kertaa elämässäni saan näin paljon kysymyksiä – kokouksessa. Hyvä näin, koska minulla on hyviä uutisia. Kaksi asiaa. Ruotsi ja valkoinen kirja ja Kentin kaupunki. Nämä kysymykset. Nämä ovat hyviä esimerkkejä. Itse asiassa viime vuonna sisällytimme Kentin kaupungin ja tänä vuonna valkoisen kirjan. Me pyrimme löytämään jäsenvaltioissa hyviä käytäntöjä, jotka sisällytämme reporttiimme jotta jäsenvaltiot voisivat lukea nämä esimerkit ja, ja myöskin kansallisten romani yhteispisteiden tapaamisessa voidaan pohtia sitä, mikä on mahdollista, mikä on sellaista käytäntöä, jota voidaan siirtää muualle. Kun puhutaan EU-rahoituksesta, ei puhuta viidestä maasta, joissa on suurimmat romaniyhteisöt. Me puhumme kaikista eu jäsenvaltioista. Me olemme ymmärtäneet, että monet jäsenvaltioista eivät ymmärrä, miten he voivat saada EUn varoja käyttöön omassa maassaan näiden kysymysten ratkomiseen. Ne ovat tärkeitä romantin integroinnin kannalta ja muutenkin. Se työ, jota me nyt teemme, ja teemme työtä paljon, että omilla nettisivuillamme siellä romaniosio ja jokaisen jäsenvaltion osalta luodaan oma sivusto, jonne saadaan strategiat, kaikki kertomukset jäsenvaltioista, maakohtaiset tiedot, kaikki olemassa olevat varat ja viranomaiset jäsenvaltiossa, jotta tiedetään, miten rahoihin voidaan päästä käsiksi. Ja entipormestari on ollut läheisissä yhteyksissä yksikkömme. Ja sitten lyhyesti, kun tämä on kysymys, joka meille aina esitetään, enkä halua tässä sormella osoittaa ketään, mutta meiltä kysytään aina, että haluavatko romanit integroitua. Emme pidä tätä rasistisena kommenttina. Meillä käy yliopisto-opiskelijoita. Tämä on stereotypia. Tällainen ajattelu on monien käsityksessä romaniyhteisöstä, koska ei nähdä todella, että kaikki ponnistelut olisivat hedelmällisiä. Sitten sanotaan, että miksei tämä toimi, eikä eivät halua. Sanoisin, että kyse on ihmisistä – jotka eivät enää luota yhteiskuntaa laajemmin. Ja ihan syystä luottamus on mennyt, koska me emme ole osoittaneet näille ihmisille mitään syytä. Emme ole vakuuttaneet heitä, emme ole tehneet mitään heidän edukseen. Heillä ei ole mitään syytä uskoa, että ehkä on toivoa. Meidän tulee voittaa tämä luottamus. Se ei ole itsestäänselvyys. Meidän on tehtävä työtä tämän luottamuksen eteen. Tämä on meidän kaikkien työtä. Olen samaa mieltä siitä, että pitäisi toimia aktiivisesti, pitäisi lisätä tietoisuutta. Sora, ja varmasti sinun on mukava kuulla, että olemme juuri aloittaneet kampanjan Forum with Roma. Tässä pyritään taistelemaan stereotypioita vastaan alueellisella tasolla ja esimerkiksi löydän tällaista ystävyystoimintaa aluetasojen välillä. Monet toimista, joihin on lähdetty, eivät ole vaikuttaneet alueellisesti, paikallisesti niin kuin oli toivottu. Ja se, mitä komissio nyt tekee, on seuraavaa. Me pyrimme tukemaan kansallista tasoa, jotta saataisiin kuilua kudottua umpeen Brysselin ja paikallistason välillä. Hyvä ystäväni, Damian esitti kysymyksen ja haluaisin siksi vain lyhyesti sanoa, mitkä yhteisöt ovat sellaisia, että olemme käyneet viime viikkoina niissä. Ja olemme tavanneet paikallisviranomaisia useimpien matkojen aikana edustaja, myöskin kansallisen yhteyspisteen edustaja. Vanderensä Glinassa olemme käyneet Mehanditsissa – Krajovassa, Simeanissa, Kalarasissa, Budestissa ja Musanissa, Soldanossa, Oporulissa, Pesilivadassa, Motovenensa, Kalarasissa ja maanantaina menemme Tussiin. Joten me pyrimme kyllä vahvistamaan yhteistyötä paikallisviranomaisten kanssa. Voisin sanoa myös, että me puhumme nyt jäsenvaltioissa EUn varoista vastaavien yksiköiden kanssa ja pyrimme luomaan tämän teknisen avun prosessin niin, että annetaan koulutusta, tukea paikallisviranomaisille, jotta he tietäisivät, miten EUn varoihin päästään käsiksi. Samalla meillä on tarjouskilpailu, jotta voitaisiin kouluttaa 90 kasvaisjärjestöä, jotta nämä järjestöt voisivat tehokkaammin osallistua tähän prosessiin. Toinen kysymys, joka esitettiin, on se, miten kertomukset esitetään, kun te jo totuitte alkuperäisiin kertomuksiin. Kansalliset romaniyhteispisteet täyttivät siellä lomakkeen, mutta näin ei tehdä enää. Nyt puitteita täytäntö pannaan eri tavalla. Nyt meillä on vähän lisätoimivaltaa komissiolla verrattuna aikaisempaan. Aikaisemmin emme edes voineet pyytää jäsenvaltiota raportoimaan meille, kun EUn puitteissa ei ollut mahdollista, että raportoidaan komissiolle jäsenvaltiosta, vaan komissio raportoi parlamentille ja neuvostolle. Joten meille tarvittavan tiedon kerääminen, tätä se raportin kirjoittaminen oli painajaismaista. Mutta kansallisten romaniyhteispisteiden verkoston luomisen jälkeen olemme päässeet suoraan yhteistyöhön jäsenvaltioiden koordinaattoreiden kanssa. Ja suositusten hyväksyminen mahdollistaa raportoinnin. Ja näin prosessi on avoimempi. Ja joka kerta, kun lähdetään arvioimaan jäsenvaltiota, julkaistaan avoimesti, mistä aiheesta raportoidaan ja sitten kutsutaan kaikki osallistumaan tähän prosessiin. Kansalaisyhteiskunta, kansalaisjärjestöt, järjestöt tai unkarilainen lääkäri, joka oli huolehtimassa rokotuksista leireillä teki, niin erilaiset Asiantuntijat joiden kanssa. Olemme yhteistyössä myös oikeudellisista kysymyksistä esimerkiksi. Kaikki nämä raportit yhdistetään. Meillä on kaksi maatiimien tapaamista raporttia kohden. Silloin arvioidaan kaikki asiakirjat, päätetään menetelmästä, miten työtä tehdään, eikä ainoastaan oikeuspääosasto, vaan kaikki, joilla on tässä jotain osaa, eli työllisyys, koulutus, asuntokysymykset. Ja sitten lopulta saadaan maakohtainen kertomus, joten tämä on todella avoin prosessi, yksityiskohtainen sellainen. Eikä tässä katsota ihan suoraan vain tietoja, joita jäsenvaltio haluaa antaa. Mitä oikeudellisiin välineisiin tulee, joita meillä on käytössämme, viime vuodesta lähtien voidaan myöskin nostaa kanteita jäsen valtioita kohtaan vihapuheen pohjalta viisi vuotta Lissabonin sopimuksen jälkeen. Eli voidaan lähteä rikkomusmenettelyihin. Rasismi tulee katettua tätä kautta tasavertaisten mahdollisuuksien direktiivien kautta on lähdetty näihin toimiin. Emme ole epäröineet ollenkaan ja voin sanoa, että Meillä on aika paljon lisää luvassa. Vapaa liikkuvuus ja kerjääminen. voi makuttaa, että jos näillä, maa, näillä perheillä anteeksi olisi muita elinmahdollisuuksia, niin omia koteja ei kyllä jätetä lähtevä sen johonkin päin Eurooppaa kerjäämään. Kyse on siitä, miten selvitään hengissä. Lisäksi teidän on ymmärrettävä, että komissio voi toimia ainoastaan sopimusten puitteissa, oman toimivaltansa puitteissa. Minä en voi lähteä mihinkään toimiin kerjäämistä vastaan missä jäsenvaltiossa. Tämä on vallan toimivaltaan ulkopuolella. Mutta jos rikoslainsäädännössä tällainen estetään jäsenvaltiossa, niin jäsenvaltio voi. Mutta minun käsittääkseni vaikka monet jäsenvaltiot pohtivat näitä kysymyksiä, niin sellaista lainsäädäntöä ei ole. Me pyrimme auttamaan romaneja integroitumaan. Romanien on voitava käyttää vapaata liikkumisoikeuttaan. Liikkua mistä syystä tahansa töihin, opiskelemaan, ei välttämättä kerjäämään. Mutta kyse on kansalaisista ihmisistä, jotka ansaitsevat sen, että kaikki tekevät työtä tasavertaisen kohtelun puolesta. Kyse on myös tasavertaisista mahdollisuuksista. Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia tästä hyvin intohimoisesta esityksestä ja vastauksista jäsenten kysymyksiin. Tässä oli aluksi vain kolme jäsentä paikalla, kun aloitimme keskustelun, mutta loppujen lopuksi tuli paljon puhujia varmasti hyvin eh, intohimoinen keskustelu ja huomasin, että eh, kun minä itse olen ollut tässä puheenjohtajana, niin eh, romanin jäsenet ovat puhuneet täällä valiokunnassa myös ja se on hyvä asia. Kiitoksia komissiolle, olemme hyvissä käsissä ja nyt meidän täytyy käydä näitä uudestaan vielä läpi, koska jäsenet ovat huolissaan seurannasta ja tämä valiokunta on tunnettu siitä, että se on mukana myös romanistrategian yksityiskohdissa. Erittäin hyvä keskustelu. Nyt kannattaa näitä kysymyksiä vielä seurata. Kiitoksia oikein kovasti ja me voimmekin siirtyä seuraavan esityslista kohtaan. Kiitoksia kollegoille. Menemme kohtaan 13. Euroopan huumausaineiden ja niiden värikäytön seurantakeskus. Siinä on EMCDDAn hallintoneuvoston nimitystä, johtajan nimitystä varten valittu ehdokas Aleksis Bustel. Toivotan hänet tervetulleeksi. Hän on tosiaan ehdokas ja eh, toivotan hänet tervetulleeksi tosiaan tänne eh, keskustelemaan kanssamme eh, artikla 11 EMCDDAn perustamissa asetuksessa 1920. Ennen kuin hänet nimitetään, hänet tulee tulla parlamenttiin antamaan lausuntonsa ja vastaamaan kysymyksiin, joten annan ensin puheenvuoron herra Gustillelle ja sen jälkeen Liben koordinaattoreille ja muille jäsenille. Herra Gustil teillä on puheenvuoro. Olkaa hyvä. Vai haluatteko te puhua? Miten pitkään haluatte puhua? Mr. Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. Aivan ensiksi haluaisin kiittää teitä kutsustanne ja siitä, että voin esitellä oman ohjelmani EMCDDAssa. Haluaisin kiittää teitä kovasti myös mielenkiinnostanne virastoa kohtaan siitä, että jatkuvasti olette tukeneet eh, sitä, että tarvitsemme kestävän budjetin virastoon. Tämä on aivan erityinen viikko. Lissabonissa on kaksi eh, suurta huumekonferenssia. Eh, toinen niistä isompi on ensimmäinen huumeriippuvuuskonferenssi. Ensimmäinen konferenssi siinä julistetaan seurannan 20-vuotista taivalta. Haluaisin painottaa haasteita, joita virastolla on edessään. Ensinnäkin huumeilmiön kehittyminen, toiseksi institutionaalisen puitteen kehittyminen ja samoin välineiden kehittyminen. Ensimmäinen näkökohta huumeilmiössä viimeisten 20 vuoden aikana tekijänä on se, että siitä on tullut järjestäytynyttä rikollisuutta ja siinä on myös uusia aineita mukana. Huumeet eivät välttämättä ole näkyviä, silti uhkana turvallisuudelle. Internet on ollut merkittävässä osassa viimeisinä viimeisen 20 vuoden aikana ja ovat lisänneet neuvontaa ajatellen huumeiden käyttöä, myyntiä, kulutusta ja myös mahdollisuuksia ennaltaehkäisyyn ja hoitoon. Kun puhutaan turvallisuudesta, niin ei tarkoita sitä, että meidän pitäisi kohdata mahdottomia haasteita. On myös yliannostusta ja sairauksia. 90 prosenttia kuolemista johtuu yliannostuksesta. Ongelmat näkyvät internetissä, mutta siellä jäsenvaltiot ovat myös antaneet paljon äh, vastinetta hoitotoimenpiteisiin. 13 äh, 000 oli aikanaan äh, hoidossa ja, ja tällä hetkellä 750 000 henkeä saa korvaushoitoa. Tällä hetkellä EUn instituutioiden tuella olemme saaneet edistystä aikaan, mutta eh, joissakin maissa eh, monille kansalaisille eh, tästä ei ole niinkään tultena prioriteettia. Haluaisin painottaa tässä toimielinpuitteista vielä. Ja edelleen keskustellaan neuvoston päätöksestä, joka liittyy uusiin psykoaktiivisiin aineisiin. Se Siihen tulee mukaan varhaisen varoituksen menetelmä, joka on ainutlaatuinen alueellinen järjestelmä koko maailmassa. EU ja EMCDDA ovat merkittävässä roolissa kansainvälisestikin. Toinenkin tekijä on tärkeä, kun arvioidaan riskejä. Mukana on myös tilannearviointi EU-ssa on paljonkin painostusta siihen, että EU pitäisi tarjota enemmän ja parempaa kansalaisilleen. Ja samaan aikaan meille sanotaan, että EU-tasolla, kansallisella tasolla pitää toimia paremmin vähemmillä varoilla. Ja sitten organisaatioon liittyvät haasteet, on äh, kestävyysriskejä äh, ajatellen tämän viraston toimintaa ja työtä. 2014 äh, ja 2018 MCDD on menettänyt 10 prosenttia työvoimastaan, budjettia on vähennetty ja edelleen on yhä enemmän tietopyyntöjä. Me toimimme joillakin alueilla yhä vain enemmän ja meiltä puuttuu kuitenkin väkeä paljolti on ulkoisetkin, on ulkoisia arviointeja, jotka ovat tämän todenneet. Nyt on ehdotettu viikko sitten hallintoneuvostolle, että esitetään pitkän aikavälin strategia 2025. Siinä on kolme päätekijää, asiakkaat, palvelut ja resurssit. Mitä tulee asiakkaisiin, ehdotan hallintoneuvostolle, että uudelleen keskitytään kolmen asiakasryhmään, joita käsitellään nämä samalta pohjalta eu toimielimet, kansalliset päätöksentekijät ja haumealan ammattilaiset ja ehdotan, että siirrytään tietokeskuksesta palvelun tarjoajaan pikkuhiljaa. En halua muuttaa viraston mandaattia, mutta tiedon tarve on muuttunut viime vuosina joten haluaisin, että ne palvelut olisivat proaktiivisempia mm, asiakkaille ja myös lisää strategista analyysiä EUlle. Ja varmasti on tärkeää, että saadaan nämä pidettyä tarjonnan ja kysynnän tasapaino kunnossa. Kaikki nämä liittyvät tähän organisaatioon ja sen toimintaan ja kun otetaan huomioon EUn toiminnan ulkoinen ulottuvuus, se on tärkeää myös huumealalla. Ja sitten strategian kolmas elementti, resurssit. Euroopan parlamentti ja varsinkin tämä valiokunta. Eh, haluaisin teitä kiittää siitä, että olemme saaneet aina voimakkaasti tukea EMCDDAlle ja toimme sitä ensi vuonnakin. Ja minä tiedän, että nykyinen johtaja herra Götz lupasi, että tämä olisi viimeinen kerta, kun otetaan asia esiin tässä valiokunnassa, mutta pelkään pahoin, että tämä tapahtuu jatkossakin. Ja kun jatkaisin hänen työtään, teen lujasti yhteistyötä kanssanne. Resurssit tar- tarkoittavat optimointia ja jatkan äh, Götzin linjaa Meillä on kuitenkin rajamme vastassa. Lisätään myös synergioita EUn virastojen kanssa, varsinkin Europolin kanssa ja kansainvälisten osapuolten kanssa. Ja jatkossakin kiinnitämme erityisesti huomiota retoksen verkoston ja, kansallis- ja jäsenvaltioiden kanssa. Haluaisin kiittää tuesta parlamentin jäseniä. Meillä pitää olla myös kansallisella tasolla kestävä tilanne. Joissakin maissa on hyvin haastava tilanne ja me olemme kaikki sellaisessa vaiheessa, että budjetit ovat kutistumassa, mutta järjestelmä ei voi toimia, jos jäsenvaltiot eivät vie tätä järjestelmää eteenpäin ja kehitä sitä. Sitten lopuksi vielä, mistä on kyse ja mitä mikä tästä seurauksena parlamentille kolme toimenpidettä, joka liittyy kaikkeen yhteistyöhön live-valiokunnan muiden valiokuntien kanssa. Ensinnäkin ehdotin äh, helmikuussa, että kun valmistellaan pitkän ajan strategia, äh, otetaan nämä kolme asiakasryhmää. Me keskustelemme tästä jatkossakin teidän kanssanne. Äh, puhumme myös niistä palveluista, joita jatkossa haluaisitte saada. Haluan vain painottaa sitä, että viime vuosina virastoa on kutsuttu enemmän parlamentin työhön mukaan enemmän kuin aikaisemmin, varsinkin tähän valiokuntaan. Haluan kiittää teitä siitä, että olette meitä kuulleet. Uutta on myös se, että 2017 me käynnistämme analyysitoimet toimet koska meidän pitää katsoa tulevaisuuteen ja meidän pitää miettiä sitä, miten huumeongelma kehittyy jatkossa ja näin me haluamme tarjota parasta mahdollista vastuuvelvollisuutta ja hallintoa. Haluamme olla puolueettomia ja neutraaleja työssämme. Strateginen visio tukee tätä. Haluan kehittää ja vahvistaa EMCDDAta eh, niin, että voimme paremmin antaa tietoa ja edesauttaa eh, turvallisempaan Eurooppaan kulkua. Olen aivan vakuuttunut siitä, että EMCDDA voi eh, tarjota paremmin parempaa ymmärrystä ajatellen sen sidosryhmiä. Euroopan parlamentin ja EMCDDAn suhde, varsinkin kun katsotaan tätä valiokuntaa, sen toimintaa, erittäin hyvä esimerkki lisäarvosta. Voitte luottaa siihen, että teen kaikkeni, jotta vahvistamme yhteistyötämme ja haluan taata, että meidän palvelumme antavat lisäarvoa teidän työllenne. Kiitoksia kovasti. very much. And as you can see, your presentation was... Kiitoksia kovasti tästä alustuksestanne. Ja nyt sitten ähm, EPPn koordinaattori Mikael Bone. Hän on myöskin esittelijänä. Herra Boni, olkaa hyvä. Thank you very much. I'm... Kiitoksia. Olen kovin ilahtunut siitä, että meillä on tilaisuus esittää kysymyksiä Alexis Hostelille tänään. EMCDDA on erittäin tärkeä eurooppalainen virasto. Se valvoo huumausaineiden kysyntää ja tarjontaa ja sen tieteellinen asiantuntemus on saatu nähtää usean otteeseen. Minulla on ollut hieno tilaisuus saada teidän läheistä yhteistyötä Wolfgang Götzin kanssa, joka on tämänhetkinen johtaja – koska olen uusissa psykoaktiivisissa aineissa aineita koskevan mietinnön esittelijä. Ja toivottavasti uusi johtaja on myös yhtä tehokas. Kiitoksia kovasti tästä esityksestänne. Kiitoksia tiedoista. siitä, että te henkilökuntanne kanssa esitette pitkän aikavälin strategian vuoteen 2025 asti. Mielestäni me tarvitsemme sitä eurooppalaisella tasolla. Se on myös tärkeää jäsenvaltioille. On tärkeää, että maat saavat tietää, että tällainen strategia on olemassa ja että yhteistyö viraston ja jäsenvaltioiden välillä kasvaa – ja tuo hedelmällisiä lopputuloksia niin, että voidaan paremmin päästä eroon huumausaineen riippuvuudesta. Ja minulla on kaksi kysymystä, koska olen tämä psykoaktiivisia aineita käsittelevän mietinnön esittelijä. Me kaikki ymmärrämme, että kyseessä on erittäin tärkeä aihe, Voisitteko antaa hieman tietoa siitä, mitkä ovat uusimmat suuntaukset tässä tällä alalla Puolassa tänä kesänä? Tänä kesänä meillä on ollut tällainen ö, hu- huipputapausmäärissä. Monet ovat joutuneet sairaalaan. Ja toinen kysymykseni liittyy YK virastoihin – Mikä teidän mielestänne on vaadittava mukautus suhteessa maailmanlaajuiseen huumausainepolitiikkaan? Mikä on tämän tärkeän konferenssin loppuutulos? Euroopan tulisi valmistautua ja valmistaa kantansa ja toimia aktiivisesti näissä keskusteluissa. Mikä teidän ehdotuksenne ovat tässä suhteessa? Kiitoksia. Ja S- ja D-ryhmän puolesta. Kiitos paljon puheenjohtaja. Huumeaihehan on esillä työssämme usein. Se on hyvin vakava aihe, mutta rennommin voitaisiin sanoa, että huumeista ei ole ainakaan pulaa. Meillä on sallitut aineet, alkoholi ja tupakka. Ja sitten kiistanalainen jako hassisin heroinin tyyppisten aineiden välillä. Ja sitten synteettiset aineet, joilla on usein tuhoisemmat vaikutukset kuin vanhoilla tuttuilla aineilla. Ja sitten lääkkeiden väärinkäyttö ja peliriippuvuus vielä. Ja kuten kollega Boni sanoi, pitäisi pohtia, millä alalla lähivuosina – tulisi toimia kaikkein kiireisimmin. Enkä puhu ainoastaan siitä, mikä aina tässä on keskeisessä roolissa myös, eli missä on eniten rikollisuutta, johon pitäisi puuttua, koska totta kai tällä alalla voidaan ansaita paljon rahaa, mutta voidaanko selvittää syitä huumeiden käytölle, huumeiden väärinkäytölle ja onko lääket tieteellisten ja psykologisten toimien kautta mahdollista saada ihmiset pois huumeiden käytöstä tai toimia ennaltaehkäisen. Mutta huumeiden lopettamiseen liittyy fyysisiä tekijöitä, mutta usein erottautuminen huumeista on vaikeaa myös siksi, että huumeriippuvaiset ne eivät ole ihmisiä, joita nähdään sairaina, vaan nähdään oikeastaan heidät heikkoina, riippuvaisina ihmisinä, joten paluu normiyhteiskuntaan on hankalaa. Monenlaisia haasteita ja kysymyksiä, ja siksi lyhyesti kysyisin, mitkä olisivat tärkeitä painopistealueita mielestänne ensi ja sitä seuraavana vuonna, ja mitkä muut virastot olisivat teille erityisen läheisiä yhteistyökumppaneita? Thank you. And two members. Kiitoksia. Ja vielä kaksi jäsentä. Ensin Tomas Tysaski. Děkuji, Claude, za slovo. Děkuji. Kiitoksia, Claude. Kiitoksia siitä myös, että tulitte tänne valiokuntaamme. Ja kiitoksia, että aloititte lausuntonne todeten, että haluatte seurata Wolfgang Götzen jalanjälkiä, koska hän on ollut suurena symbolina huumausaineiden torjuntataistelussa. Jos haluatte seurata hänen työtään, niin teistä voi varmaan kehittyä seuraavien vuosien symboli. Olen lukenut teistä paljon, ennen kuin tulitte tänne, kun valmistaudun tähän kokoukseen. Halusin tietää, kuka tänne tulee vierailulle. Teidän, edeltäjän, te, teidän edellänne käy erittäin hyvä maine. Mikael Boni mainitsi uudet suuntaukset tällä alalla. Kesällä kävin Maltalla ja yllätyin siitä, miten moni tuli minulla kadulla vastaan tarjoten minulle uusia huumausaineita. Huume, huume, huumeita ja minua yllätti se, että niitä oli niin paljon. Vuonna 2002-2003 sain nähdä, että Huumausaineita käytettiin yhä vähemmin, kun olin töissä. Mutta viime aikoina sitä tilannetta taas on aliarvioitu ja huumausaineiden käyttäjien määrä on merkittävästi kasvanut Euroopassa, varsinkin nuorten piirissä. Siitä syystä tämä strategian pitäisi olla 115 vuoden mittainen vuoteen 2030 asti, jotta jäsenvaltiot tietäisivät, mihin suuntaan pitäisi mennä. Koska tilanne on selkeästi huonontunut. Viisi vuotta sitten puhuttiin synteettisten aineiden salakuljetuksesta Tsekistä Saksaan, mutta nyt uudet synteettiset huumausaineet eivät ole metamfetamiinin pohjalta, vaan on olemassa aivan uusia aineita, joita kehitellään. Ja lainsäädäntöä me täytyy mukauttaa. Koska on myös monia aineita on kielletty, mutta jotka kuitenkin toimivat huumausaineiden kaltaisesti. Jos no, seuraatte tätä tilannetta, ja olette jo maininnut, että huumausaineita kaupitellaan, huumausaineita myydään internetissä, kaduilla. 11-vuotias niin keskusteli kanssani siitä, millä tavalla lapset koulussa juttelevat siitä, mistä voisi saada käsinsä marihuonaa tai kannabista. Ja siitä syystä haluaisin tietää, oletteko kannabiksen laillistamisen kannalla? Tai kannabispohjaisten tuotteiden laillistamisen kannalla? Sillä mehän tiedämme, että se saattaisi johtaa siihen, että osa väestöstä siirtyy sitten käyttämään muita huumeita. Mikä on teidän näkemyksenne tilanteesta, kun puhutaan huumausaineiden kaupasta internetissä? Se on myös selkeässä kasvussa käsittääkseni. Ja lopuksi haluaisin tietää, onko teillä suunnitelmissa nykyaikaista tätä virastoanne tai millä tavalla haluatte esittää nämä perustelunne suurelle yleisölle. Kun kävin seurantakeskuksessanne Portugalissa, puhuttiin siitä, miten pitäisi olla aktiivisempi sosiaalisessa verkostossa ja mediassa, somessa ylipäätään. Anteeksi Claude, että puhuin näin pitkään, mutta tiedät, että en ole aina suinkaan käyttänyt puheaikaa, niin enkä puhunut myöskään tästä maahanmuuttokysymyksestä, mutta tämä on asia, joka mielestäni on erittäin tärkeä. Hienoa, nyt kun jäsenet pitäytyvät puheajoissaan, näin ähm, erittäin Tämä on tosiaankin kiinnostava aihe, huomaan sen. Seuraavaksi Carlos Coelho ja Anna Gomes pyysi myös puheenvuoroa, mutta nyt sulkisin puhujalistan. Carlos, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. En halua kysyä kysymyksiä, mutta toivotan vieraamme tervetulleeksi. Haluan toivottaa hänelle onnea erittäin ö, ähm, hyvä edeltäjäkin oli, hieno mies, ja äh, virastolla on hyvä maine. Erittäin tyytyväisenä kuuntelin sanojanne. Tietenkin teidän kaltaisenne henkilö, jolla on nämä teidän kokemuksen, ähm, te tiedätte mistä puhutte ja se on hyvä. Erittäin tyytyväinen oli siihen, että mainittiin tämä lisäys ja äh, nimenomaan äh, yliannostus. Meillä on edelleenkin tämä terveysongelma äh, Euroopassa ja kuuntelin myös sitä, miten laajalle levinnyt tämä ilmiö on. Puhuitte nimenomaan internetistä ja näistä uusista huumeista, jotka leviävät nuorison keskuudessa. Tässä ei ongelmia piiloteltu ongelma on budjetti. Aikaisemmin Libe tuki vahvasti virastoa ja on aivan ilmeistä, että teillä on liian vähän väkeä ja tienhaarusresursseja. resursseja. Ymmärrän kyllä, että kattava virasto suunnitelma on mikä on, mutta kun puhutaan pienistä virastoista, jos sovelletaan säätöjä aivan sokeasti, pistetään vain prosentit järjestykseen, niin saatamme tuhota paljolti sitä, miten jokin hyvä virasto toimii, niin kuin teidän virastonne. ne ainoastaan parlamentin, en ole parlamentin jäsen ainoastaan, vaan myös Portugalista. Haluan toivottaa teille äh, paljon onnea. Kiitoksia. Ja lopuksi vielä Anna Gomez. Mike, also from Portugal. Minäkin olen Portugalista ja kysymykseni on oikeastaan, näettekö, että jäsenvaltiot, jos ei ajatella seurantakeskuksen varoja, mutta onko jäsenvaltioissa – riittävästi resursseja taistella huumekauppaa vastaan perinteisiä tai uusia synteettisiä huumeita vastaan. Portugalin kaltaisessa maassa erityisesti ja virastonnean toimii Portugalissa. Oletteko sitä mieltä, että nyt ponnistellaan riittävästi. Onko siellä sitten riittävät resurssit käytössä? Vai onko tilanne päinvastainen, että varoja ei riittävästi voida käyttää? Kun jäsenvaltiot puhuvat ulkorajojen vahvistamisesta ja järkyttävällä tavalla sulkevat rajoja ihmisiltä, jotka tarvitsevat suojaa. Toimitaanko sillä niin, että toimitaanko sitten niin, että suojellaan ulkorajoja huumeiden tuonnilta? Mielenkiintoisia kysymyksiä ja äh, sanoja, jotka teitä, teitä tukevat. Nyt vastaukset 5-6 äh, minuuttia, olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chairman. Um, I will take... Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Vastaan yksittäin näihin kysymyksiin, mutta täytyy mennä nopeasti eteenpäin Bonille. Ensinnäkin kiitoksia Kaksi lyhyttä vastausta. Ensinnäkin nämä uudet suuntaukset. Viime vuonna tuli 101 uutta ainetta käyttöön, kaksi uutta per viikko siis, ja tämä suuntaus jatkuu. Viime viikolla EMCDDA pyydettiin käynnistämään riskianalyysi uusista aineista. Ja Toinen kysymys koski Unkasia. EMCDDn toimivaltuudet eivät koske politiikan tekemistä, vaan sen käytäntöpanoa. Mutta jos voisimme esittää toiveen kollegoiden kanssa, varmaankin olisimme kaikki samaa mieltä siitä, että olisi tärkeää, että EU puhuu yhdellä äänellä ja tiedän, että komissio hyvin voimakkaasti toimii eri puheenjohtajavaltioiden kanssa, jotta tähän päästäisiin. Lisäksi yksi toive olisi se, että tuleva politi- tulevan politiikan tulisi olla todistepohjaisempaa ja EMCD on siinä mukana. Tuemme esimerkiksi Kopolattia Latinalaisessa Amerikassa ja Kadapia Keski-Aasiassa. Tärkeää olisi myös mielestäni se, että että jos EU onnistuu puhumaan yhdellä äänellä, niin voisimme näin viedä eteenpäin tätä EUn tasapainoista lähestymistapaa. Tämä on tärkeä monille maille ja siitä syystä mielestäni on tärkeää myös se, että olemme tietoisia siitä, että tätä tulisi yhä enemmän painottaa. Edustaja Sipperin kysymys. Kun puhutaan tulevaisuudesta, en tietysti sano, mikä tulevaisuus on, ja siitä syystä ehdotin, että me voisimme käynnistää analyysin uhkiin, jotka ovat olemassa vuoden 2035 mennessä. Tietysti se voisi olla mikä hyvänsä vuosiluku tulevaisuudessa. Haluaisin kuitenkin kehittää yhä enemmän parhaiden käytäntöjen jakamista Euroopan unionissa. Meillä on hyvä portaali, mutta en ole varma, onko portaali sinänsä riittävä tähän työhön. Ja olemme käynnistäneet yhteistyöprojektin Länsi-Balkanin kanssa, jotta voisimme kouluttaa siihen, millä tavalla tätä parhaiden käytänteiden portaalia voitaisiin käyttää. Ja kun puhutaan näistä trendeistä, niin edustaja Zipperillä mainitsisin sen myös, että että meillä on nyt yhteistyötä muiden pääosastojen kansainvälisten järjestöjen muiden kanssa, mutta haluaisin myös painottaa aloitetta, johon ryhdyimme äskettäin, jonka mukaisesti työskentelemme yhdessä Euroopan neuvoston kanssa, jotta voisimme yhdessä arvioida erilaisia hoitoimia Euroopan unionissa, sillä ilmeisesti monissa maissa tai alueilla on edelleenkin olemassa sellaisia kehityskulkuja, jotka haittaavat näiden hoitoohjelmien käy hyödyntöä hyödyntämistä. Kun puhutaan uusista suuntauksista sitten, niin olen samaa mieltä kanssanne siitä, että tilanne on aika monimutkainen ja yksi näistä hankaluuksista on se, että jos esimerkiksi halutaan nähdä, mikä on tilanne uusten, uusien psykotropisten aineiden kohdalla, niin perusindikaattorit eivät kykene kuvaamaan tilannetta. Me työskentelemme edelleen tämän asian parissa ja se on yksi nimenomaan tämän konferenssin kysymyksistä. Ja siitä syystä keskitämme työmme tähän marraskuussa. Pidämme yhden päivän kokouksen, jossa mukana ovat yli 45 kansallista, ö, kansallista huumausainetarkkailukeskusta ja teemana on naiset ja huumausaineet. Uusi suuntaus, joka on myöskin ongelmallinen monissa maissa, on itse asiassa se, että eläkeikäiset, joilla on vakavia ongelmia, miespuoliset henkilöt, siis eläkeikäiset, joilla on suuria terveysongelmia, käyttävät yhä enemmän huumausaineita. Ja tässä vaiheessa vielä emme käynnistä näitä ennaltaehkäiseviä ohjelmia tässä suhteessa, mutta haluaisin Europolin kollegoiden kanssa käydä läpi sitä, että meillä on uusi yksikkö internetissä, joka työstää näitä kysymyksiä. Ja yksi kommenteista, joka tuli esille, me käynnistämme tällaisen snapshot-toiminnan internetissä pari kertaa vuodessa. Ja koska Europolissa on yksi, joka käsittelee näitä, vaikka se käsitteleekin myös terrorismia, niin ehkäpä tulevaisuudessa voitaisiin sen kanssa löytää jonkunnäköistä synergistä toimintaa. Koilioa haluan kiittää myös tuesta, kuten myös muita tämän valiokunnan jäseniä. Ja edustaja Gomesille haluaisin todeta, että me, vaikka me arvioimme jäsenvaltioiden politiikkaa. Portugali on kuitenkin siinä mielessä hyvässä asemassa, että se harjoittaa itsearviointia ja sillä on tällainen kattava kansallisen strategian arviointi ja sen tulokset ovat aika myönteisiä. Tiedän, että tämä valiokunta on ollut tärkeässä roolissa myös sen suhteen, että kehitellään näitä saavutuksia viimeisen 20 vuoden ajan, jotka ovat, ja siis kehityskulku nimenomaan tällä oikeuslaitospuolella on tärkeää. ja jäsenvaltiot ovat erityisen aktiivisia. Ja teemme, sen kanssa, teemme näiden kanssa erittäin paljon yhteistyötä. Kiitoksia. Kiitoksia, herra Gostel. Erittäin kattava alustus teiltä. Kiitoksia oikein kovasti. Ja 15. heinäkuuta pidettiin tämä kokous ja näiden pohjalta sitten nämä Jatko toimii niin kuin kollegat esittivätkin nämä erittäin hyvät kysymykset. Kiitoksia teille. Ja sitten voimme siirtyä kohtaan 14, digitaalisia sisämarkkinoita koskevan säädöksen valmistelu, komissio ja näkemysten vaihto on erittäin tärkeä aihe, jossa 54 säännönmukaisesti Libe on äh, saanut omat roolinsa. Michael Boni on tässä esittelijänä tai valmistelijana. Äh, pyytäisin äh, nyt tästä näkemyksiä. Tämä on erittäin tärkeä aihealue. Ymmärrän että digitaaliset sisämarkkinat ovat valtava kysymys. Sillä on vaikutuksia tässä valiokunnassa ajatellen yksityisyyttä ja kuluttajakysymyksiä, mutta meillä ei ole valtavasti aikaa käytettävissämme. Ajatellen asian tärkeyttä 20 minuuttia vain tälle tärkeälle kysymykselle, joten pyytäisin pitäytymään puheajoissa ja Euroopan komissiosta on edustaja. Erittäin mukava nähdä teidät täällä keskustelussa mukana. Annan puheenvuoron ensin edustaja Bonille, valmistelijalle, sitten varjoesittelijöille ja sitten pyytäisin komissiota kommentoimaan. Voisiko pyytää, että pitäydytte lyhyissä puheenvuoroissa, koska tämä on hyvin tärkeä aihe. Kiitoksia, herra Boni. Kiitos oikein paljon puheenjohtajan valiokuntana. Olemme vastuussa seuraavista kysymyksistä, jotka liittyvät strategian tietosuoja ja perusoikeudet, kyberturvallisuus, rikosoikeudelliset kysymykset, lainvalvontatoimet, terrorismi ja lapsiporno. Haluaisin keskittyä näihin aiheisiin. Minusta tuntuu, että on tärkeää, että saamme live-valiokunnasta – selkeän viestin kuuluviin. Ratkaisut, joita kehitellään sisämarkkinastrategian puitteissa, on saatava noudattamaan tietosuojalainsäädäntöä. Toisaalta taas meidän tulisi ymmärtää, että tarvitsemme jonkinlaisen tasapainon. Toisaalta tietosuoja, perusoikeus ja toisaalta liiketoimintamallien kehittäminen mutta erityisen tarkkaan oltava henkilö tietosuojan kanssa. Minusta nyt tuntuu, kun katson strategiaa, että siellä on muutama keskeinen saada meidän kannaltamme. Eli miten voidaan huolehtia turvallisuudesta internetissä? Nämä ovat kysymyksiä. Tietenkin meillä varmasti on kommentteja ja näkökantoja, mitä toimia voisimme käyttää, miten saadaan tasapaino sen välille – että internetissä on turvallista toimia, toisaalta taistella laitonta sisältöä kyberrikollisuutta vastaan, huolehditaan il- ilmaisunvapaudesta ja tiedonsaannin vapaudesta. Ja sitten datavetoinen talous ja kysymykset, jotka ovat tärkeitä tällaisen tasapainon luomisessa. Meidän tulisi ymmärtää, että Olemme aloittamassa esineiden internettiä, uudenlaisia terveyspalveluita ja kuka on vastuussa tästä tiedosta ja miten hoidetaan henkilötietosuoja. Siis datavetoinen talous on tärkeä. Meidän tulisi kunnioittaa samalla tietosuojaa ja pyrkiä vaikuttamaan myönteisen kehityksen datavetoisessa taloudessa samoin kuin Libe ja Itrivalikunnat tekivät yhteistyötä Isa kakkosen osalta. Oli hyvin tärkeää, että meidän libekantamme tuli kuuluviin tuolla saralla. Lisäksi, kun puhumme haasteista, jotka liittyvät yritysmaailman ja talouden kehitykseen, niin ymmärrämme, että lähivuosina syntyy paljon uusia rakenteita yksityisyyteen liittyviin ratkaisuihin esimerkiksi. Kolmas ala yhteen toimivuus. Meillä on nyt selkeä kanta, kun työstimme tuota yhteen toimivuusprojektia. Ja sitten uudistukset julkishallinnossa, julkisten palveluiden uudistaminen, e-hallinnointi, tietosuojakysymys, henkilötietosuoja ja toisaalta annetaan ihmisille aivan uusia mahdollisuuksia osallistua, olla osallisena ja vaikuttaa siihen, että päätösten prosessit ovat paljon avoimempia. Ja viimeinen seikka liittyy yhteistyöhön, jota meillä on kolmansien maiden kanssa. Olen pohtinut ja olen analysoinut näitä seikkoja – Luultavasti viikon kuluttua voin esitellä hankkeeni vain aikaisemmin kuin mitä vaatimusten mukaan olisi. Taidan järjestää varjoesittelijöiden kokouksen. Olen valmis yhteistyöhön, koska yhteistyössä varmasti voimme saada hyvän lausunnon meidän kannaltamme esitettäväksi digitaalisia sisämarkkinoita koskevan säädöksen valmistelumietintöön. luonnos, meidän työmme, yhteisen työmme jälkeen voitaisiin esitellä 19. lokakuuta määräaika tarkistusten jättämiselle 26. päivä lokakuuta ja äänestys sitten joulukuun alussa ensimmäinen päivä joulukuuta. Luultavasti tiedättekin, että tämän digitaalisen sisämarkkinasäädöksen varsinainen mietintö siinä on mukana Kaija Kallas ja Imkovaliokunnan jäsen on esitellyt meille tämän muutama päivä sitten. Se on tärkeä viite myöskin meidän keskusteluissamme. Kiitos. First draft. Kiitoksia edustaja Boni. Tämä on ensimmäinen luonnos joka minulla on tässä edessäni. Ja aikataulukin on. Kysyn Marja varjoesiteltä, haluatko he käyttää kommentteja? Marja Lauristin. There's no, they're not there, but Miss Kaufman asked if she could direct. Oh, sorry, I'm Sylvia Vaughan first. Sorry, Mario, Sylvia Vaughan. Niin, anteeksi, Silvia ja sitten vasta Marjo Lauristin. No. Sylvia Vaughan, please thank go you. first. Uh, thank you, Claude. Uh, I have... Uh, Kiitoksia. Claude. Pahoittelen sitä, että varjoesittelijämme Pavel pyysi minua esittelemään näkemyksensä ja siitä syystä pyysin puheenvuoroa. Pavelin nimissä haluaisin vahvistaa, että ryhmämme odottaa innolla saada työskentelevänsä edustaja Bonin kanssa tämän erittäin tärkeän mietinnön parissa. Euroopan komission ponnistelut menestyksellisen eurooppalaisen digitaalisen yhtenäismarkkinoiden luomiseksi ovat mielestämme tervetulleita ja meidän mielestämme digitaalisilla sisämarkkinoilla on potentiaalia muuttaa Eurooppaa, Eurooppaa yhä innovatiivisemmaksi ja paremman, paremmin toimivaksi yhteiskunnaksi. Tietokoneinnovoinnit jo radikaalisti muuttavat miltei kaikkea sitä, mitä teemme. Meidän tulee varmistautua siitä, että nämä muutokset hyödyttävät kaikkia kansalaisia ja heijastavat eurooppalaisia perusarvoja. Eurooppalaisten kansalaisten yksityisyyden suoja ja heidän tietojensa suojaaminen on tärkeä asia ryhmällämme. Tiedonannosta, joka koski digitaalisia sisämarkkinoita, komissio huomauttaa, että tietotalous, joka pohjautuu uuteen teknologiaan, onpa kysymys sitten pilviteknologiasta tai internetistä, on keskeisessä asemassa eurooppalaiselle kasvulle ja kilpailukyvylle tulevina vuosina. Siinä tuetaan komission tiedon vapaata liikkumista ja painottaa sitä, että tietoturvan täytyy olla vankkautta, voidaan suojata tietoja Yritykset, jotka tarjoavat kaltaisia uusia digitaalisia palveluita, rakentavat jo suojamenettelyitä, jotka ovat kehitysvaiheessa, jotta voitaisiin säilyttää kansalaisten luottamus ja erityisesti suojata yksinä, yksityisyyttä ja tietosuojaa. Kun puhutaan tietosuojasta, olemme myös sitä mieltä, että tulisi kiinnittää erityistä huomiota siihen, että tasa-arvoperiaatteet ja syrjimättömyysperiaatteet tulevat suojatuksi Ennaltaehkäisevä toiminta on tärkeää mielestämme ja meidän täytyy korjata kaikki sellaiset ongelmat, jotka saattavat syntyä suuren tietomäärän käytöstä. Läheinen yhteistyö hallitusten välillä ja online-toimijoiden kanssa on tärkeää. Online-puolella toimijoiden rooli on erittäin tärkeä ja erilaisten erilaiset tämänkaltaiset yksiköt eivät kuitenkaan ole aina parhaimmassa asemassa päättämään siitä, minkälainen tieto pitäisi jättää internetiin ja mikä sieltä tulisi poistaa. Laittoman sisällön torjumiseksi tulisi luonnostella selkeät suuntaviivat sen suhteen, minkälainen online-tieto on laillista ja minkälaista toimintaa vaaditaan palveluntarjoajilta silloin, kun laitonta tietoa esittyy. Jäämme odottamaan komission näkemyksiä asiasta. näistä kysymyksistä. Ja viimeinen kohta edustaja Pavelilta on se, että mm, käyttäjillä täytyy olla myös luottama internetin tarjoamiin palveluihin. Tietoverkkorikollisten määrän kasvu ja luottamuksen väheneminen johtavat siihen, että meillä on yhä suurempi tietoverkkorikollisuuden vaara olemassa. Meidän täytyy saada aikaiseksi oikea tasapaino turvamenettelyiden ja perusoikeuksien suojan välille. Samalla täytyy varmistautua siitä, että yksityisyyttä ja tietosuojaa kunnioittaa mahdollisimman paljon. Kiitoksia. Ymmärtääkseni eh, tässä nyt voitaisiin ottaa lyhyt kommentti Marilta. Kiitoksia. Nyt kun itse olin ähm, tuossa tietosuoja varjoesittelijäkokouksessa koko aamupäivä keskusteltiin ja se mitä herra Boni esitteli, erittäin hyvä, että meillä olisi yhteinen kokous tietosuoja ja äh, markkinoista varjoesittelyjen kesken. Sitten kun viemme päätökseen työn tämän asetuksen suhteen joulukuussa meidän keskusteluissamme, jotka nämä kysymykset, jotka tulevat esiin keskusteluissa ajatellen oikeutettuja tarkoituksia, ne ovat hyvin monimutkaisia kysymyksiä paljon monimutkaisempia kuin mitä voidaan kuvitella, joten meillä pitää olla yhteinen kokous mahdollisimman pian tästä asiasta. Kiitos. Kiitos, Maria. Ja sitten äh, Paul, olkaa hyvä. Uh, President and I... Kiitos puheenjohtaja. Ensin kiitokset siitä, että tämä aiheutettiin esiin. Arvon jäsenille Boni ja varjoesittelijöille. Haluamme toki antaa kaikkea tukea komissiosta. Se, mitä esittelijältä kuulin, on ihan hyvä poikkileikkaus niistä aiheista, joita on käsiteltävä. Digitaalisen talouden kehittyminen, toisaalta toisaalta kansalaisten oikeudet ja vapaudet – Nämä kysymykset ovat olleet Yhdysvaltain asiakirjoissa, valkoisen kirjan raportti esimerkiksi yksityisyydestä digitaloudessa. Siellä pidettiin mahdollisena syrjintää massadatan käytössä. Toisaalta Euroopassa luultavasti yksi ajattelun tuotos on Ranskasta – perusoikeuksista digitaalimaailmassa. Joten mielellämme teemme yhteistyötä esittelijän kanssa. Selvä on se, ettei ole ristiriitaa tai minkälaista jännitettä siinä, miten suojellaan perusoikeuksia ja yksityisyyttä ja toisaalta halutaan kannustaa kasvua digitaalisten sisämarkkinoiden kautta. Ihan Päinvastoin tässä on nyt synergiaa luvassa. Luottamus on tässä keskiössä. Ihmisten on luotettava verkkojemme turvallisuuteen siihen, että digitaalipalveluita voidaan käyttää samoin pilvipalveluita. Lisäksi yksityiden suojaan on luotettava. Ja tämä luottamus on välttämätön edellytys kasvulle digitaloudessa, samoin kuin esimerkiksi osakemarkkinoilla. Tämä on ollut alun perin komission lähtökohta. Asetus, jota ehdotamme, on tärkeä kasvun vauhdittaja. Tietenkin samoin direktiivi, joka on olemassa tietosuojasta, samoin asetuksen artiklassa 1 on periaate yksityistiedon vapaasta liikkuvuudesta, eli tiedon vapaan liikkuvuus aloitteen merkitys on tärkeä. Jos ajatellaan muuta kuin yksityistä tietoa, tämä on tärkeä, kun ajatellaan yritysmaailman tietoja, joiden on voitava vapaasti liikkua. Tämä on tärkeä kasvun tekijä. Sama kun puhutaan tiedon siirtävyyttä, siedettävyyttä, yksi koskee henkilöitä – henkilötietokysymyksiin viitataan siihen, että sitten on yritysten osalta, kun käytetään esimerkiksi pilvipalvelimia, miten voidaan vaihtaa palvelun tarjoajaa, miten voidaan lisätä digitaalisilla sisämarkkinoilla kilpailuja pilvipalveluita tarjoavien yritysten välillä. Tämä on sellainen seikka, jossa asetus ja digitaalisten sisämarkkinoiden aloite kulkevat käsi kädessä. Tässä kaiken kaikkiaan filosofiamme. Mielellämme teemme yhteistyötä tämän aiheen tiimoilta. Kiitos. Thank you very much, Paul. Kiitoksia kovasti, Paul. Niin, anteeksi. Nyt ähm, herra Boni, haluatteko vielä antaa kommenttinne lopuksi? Eh, jees, niin kyllä minä eh, aivan lopuksi ehdottaisin, että ymmärrettäisiin, että teemme töitä parissakin äh, osiossa. Ensinnäkin äh, tämä yleinen tietosuoja-asetus. Äh, meidän pitäisi ymmärtää, mikä on suhteemme siihen, ja ajatellen digitaalista sisämarkkinastrategiaa ja tavoitteita, jotka ovat tärkeitä ajatellen Euroopan talouden kehitystä ja kestävää kehitystä. Toivottavasti löydämme hyviä ratkaisuja ja Varmasti aloitamme varjoesittelijöiden kanssa tämän kovan työn nopeasti, laadukkaan työn siinä tapauksessa. Kiitos. Kiitoksia herra Boni. Nyt eh, kello on viittavaille viisi ja ehdottaisin, eh, että pidämme aivan pienen tauon. Odotamme, että kaikki tulevat paikalle äänestyksiä varten, eli aivan lyhyt tauko ennen äänestyksiä, pari minuuttia. Älkää lähtikö mihinkään kauemmas. Voting time is at five o'clock. Colleagues, please take your seats and we'll start voting time. Thank you. Olkaa hyvä, istuutukaa, niin voimme aloittaa äänestyksen. Colleagues, again, this is all electronic, so I just... Meillä on äh, sähköinen äänestys, joten äh, tarkastetaan nyt koneet. Onko teillä äänestyskortit mukana? Jos teillä ei ole korttia mukana, niin äh, ilmoittakaa Istutukaa alas. Meillä on kuusi yksioikoista äänestystä. Aika hyvin toimii sähköisesti. And I can't really resist this, but a very warm... Nyt täytyy toivottaa Kasper Albrechtille teivit tervetulleeksi. Hän on täällä nuori varmasti näissä äänestyksissä. Jan en, en tiedä, tiedetäänkö täällä mistä puhutaan. The baby present for vote. Eli täällä on live-valiokunnassa nyt vauva läsnä äänestyksissä. En tiedä millaiset säännöt ovat, mutta erittäin hienoa. Okay. He's very, very welcome. Hän on erittäin tervetullut mukaan. Eli äänestykset alkavat avaamme äänestyksen. Ensimmäinen äänestys ehdotusneuvoston täytäntöönpano päätökseksi Mikael Ponin. Nyt odotamme vielä varapuheenjohtajan tuloa paikalle. Äänestys on alkanut. Ei tarkistuksia. Äänestys alkoi. Ja äänestys päättyy hyväksytty. Ja seuraava äänestys. Sanoin, että äänestyksestä tulee yksinkertainen. En tiedä sitten merä, onko kaikki kunnossa. Puheenjohtaja, minulla on äänestyskorttini kanssa ongelmia, enkä tiedä onko, <laughs> onko siinä enää luottoa. Herra Dias de Mera, äh, laitatteko sinne luottokorttinne sinne laitteeseen? Ei, se oli vain, vain vitsi, mutta se ei kyllä oikein toimi. Joten ähm, pyytäisin saada äänestää kädellä, kättä nostamalla. No hyvä, siitä syystä kysynkin etukäteen korteista jo. No yritetään nyt näin. Kiitoksia ymmärryksestänne. Jos se ei toimi, niin kyllä me laskemme. Ilmoittakaa vain kädellä, niin otamme laskuihin. Onko vielä muita, joilla ei toimisi kortti? Jos ei ne toimi, niin laskemme sitten. Eli menemme toiseen äänestykseen. Täytäntöönpano päätös, esittelijä Teresa Jimenez Beferi Varjo. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ja aivan selvästi hyväksytty. Onnittelut esittelijälle. Ja äh, sitten äh, sama esittelijä ja täytäntöönpanopäätös. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Sekin on hyväksytty. Onnittelut vielä. Ja sitten Mikael Boni ja sitten esittelijänä täytäntöönpano päätös. Äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja sitten suullinen kysymys itse olen esittelijänä. Siitä äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy. Ja sekin hyväksyttiin. Ja vielä toinen suullinen kysymys, suullinen vastaus siinä. Äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy. Sekin hyväksyttiin. Kiitoksia kollegoille. Äänestys päättyy tähän. Thank you. Colleagues, we're going to move um, straight to... Hyvät kollegat, menemme kohtaan 21, jolle te osallistu tähän keskusteluun, niin siirtykää pois. Nyt menemme äh, kohtaan 21 sormenjälkitietoja koskevan automaattisen tietojen vaihdon aloittaminen Ruotsin äh, kanssa. 22-23 äh, ne ovat Belgian kanssa ja Puolan kanssa. Me äh, tarkastelemme mietintöluonnoksia ja äh, tarkistusten jättämisen määrä ja vahvistaminen tulee myös 15. Äh, päivä joulukuuta äänestys. Monika esittelee lyhyesti mietintöluonnoksen. Pyytäisin nyt hiljaisuutta ennen kuin esittelijä aloittaa. Hyvät kollegat, me olemme palanneet takaisin esityslistalle ja pyytäisin, että palaatte istuimillenne. Monika, olepa hyvä. Kollegovia, ak dovolite, ja odprezentujem všetky tie trina. Kiitoksia, hyvät kollegat. Haluaisin esittää kaikki kolme ehdotusta yhdessä, koska ne kaikki käsittelevät sormenjälkitietoja koskevia automaattista tietojenvaihtoa. Ruotsi, Belgia ja Puola ovat kyseessä. Primipäätöksen hyväksyminen ja Ruotsin aloitteen mukautuminen siihen. Näiden ehdotusten tavoitteena on vahvistaa rajoittavaa yhteistyötä poliisin ja oikeuslaitoksen välillä. tietojen vaihdossa. Komissio on esittänyt tämän ehdotuksen viime viikolla valiokunnassa. Kyseessä on hyvin yksinkertainen lainsäädännön kappale. Lainsäädännön päätöslauselma, kuten puheenjohtaja jo kertoikin, on kyseessä Tarkistusta esittämisen määräaika on 29.9. Ja sitten äänestämme näistä kolmesta ehdotuksesta. 12.13.10. meidän tulisi äänestää niistä kolmesta 26.10. täysistunnossa. Kysymys kysyttävää on, niin olen käytettävissä. Niin kiitos puheenjohtaja. Thank you very much, Monica. Kiitoksia kovasti, Monika. Kysyisin kollegoilta, onko teillä kommentteja. Me ei tietenkin tämän asian parissa olemme käyneet läpi sitä jo. Onko kommentteja? Haluaisin mainita siinä tapauksessa, että määräaikatarkistuksille 29. syyskuuta äänestys 12.13. lokakuusta valiokunnassa ja täysistunnossa 27. lokakuuta. Haluammeko komission kannanoton tässä asiassa? Oikein Hyvä, haluatko vielä jatkaa? No niin, Monika, kiitoksia oikein kovasti tästä alustuksesta. Joten nyt voimme mennä sitten 24 kohtaan. 27. helmikuuta 2015 esittämä, esitetty kirjallinen, kirjallisesti vastattava kysymys ilman huoltajia olevista alaikäisistä. Natalie Grisbeck, Cecilia Wikström, keskustelu äh, Euroopan parlamentin työjärjestyksen 130 artiklan 4 kohdan mukaisesti. Äh, tämän 130 artiklan mukaisesti meillä on mahdollisuus keskusteluun kolme kirjallisesti vastaavaa kysymystä. Eli tämä on tuo kyseinen menettely. Ja ensimmäinen kysymys näistä kolmesta Anteeksi kollega, että minulle sanottiin tässä juuri, että Rova Griesbeck on tietenkin täällä komission edustaja, ei ole vielä paikalla, pyydän siitä anteeksi, joten jos teille vain sopii, niin menemmekin kohtaan. Niin täytyy hypätä 26 kohtaan ja sitten palataan 24, kun komission edustaja on paikalla. Eh, jos sopii, eh, voidaan olla siis joustavia. Eh, eli me palaamme tuohon heti, kun komission edustaja on paikalla ja sihteeri kertoo minulle siitä, joten menemme kohtaan 26. Ja tämä on kirjallisesti vastattava kysymys 28. Äh, huhtikuuta 2015 koskien äh, maahanmuuttaa terrorismia Sofin Pelt, Louis Michel, Jean-Marie Cavada ja tässäkin äh, työjärjestyksen 130 artikla 4 kohta ja eh, tämä eh, on annettu komissiolle tämä kysymys, eh, ja se koskee maahanmuuttoa, terrorismia. Komissio ei vastannut tähän kuuden viikon aikana, joten se tulee tänne esityslistalle. Ennen an, ensimmäiseksi annan kysymyksen esittäjille puheenvuorona ja sitten komissiolle Sofiin Pelt taitaa olla paikalla. Hän saa kollegojensa puolesta puheenvuoron nyt. Sofi. Uh, in Niin, kiitos puheenjohtaja. Ironista kyllä on eduksi, että komissio on niin huono vastaamaan ajoissa kysymyksiin, koska tämä antaa mahdollisuuden keskustella aiheesta julkisesti ja tämän kysymyksen aihe on erityisen kiireellinen, kun kyse on kansallisesta konsultoinnista, joka koskee maahanmuuttoa ja terrorismia Unkarissa meillä on enemmän huolta pakolais- ja muuhun muuttoliikekysymyksistä Unkarin osalta tänä päivänä, joten tämä on aivan oikea-aikainen käsittely. Ensinnäkin haluaisin tietää, komissio vastasi kyllä lopulta kirjallisesti, mutta myöhässä. Vastauksessaan komissio sanoi, että komissio aikoo valvoa tilannetta läheisesti. Jos konkreettisiin toimiin lähdetään, komissio ei epäröi lähteä toimiin, jos se on tarpeen, jotta voidaan huolehtia siitä, että noudatetaan lainsäädäntöä esimerkiksi maahanmuuton ja turvapaikkakysymysten osalta ja myös puolustaakseen EUn perusarvoja. Ja haluaisin tietää, mitä johtopäätöksiä komissio on nyt tehnyt ottaen huomioon, että se on ilmeisesti tarkkaan valvonut tilannetta. Ja toiseksi sen sijaan, että olisi puuttunut peliin komission jäsen Timmermans varapuheenjohtaja Timmermans, joka on vastuussa perusoikeuksista, kirjoitti blogin. Ja voisin siteerata muutamaa kohtaa hänen blogistaan. Hän sanoi, hetkinen vain, hän sanoi, että julkinen kuuleminen. Ensinnäkin hän sanoi, että totta kai Unkarin viranomaisilla on oikeus konsultoida kansalaisiaan maahanmuutosta. Julkinen kysely, joka sisältää harhaan johtavia ennakkooletuksia, ei varmaankaan voi olla paikallaan turvapaikkapolitiikkakysymyksiä hoidettaessa se, että terrorismi otetaan maahanmuuton yhteydessä esiin, että esitetään, että maahanmuutot ovat uhka työpaikan saamiselle, on ilkeä ja väärin. Ja se voi vain sy- syöttää lisää ja ruokkia ennakkokäsityksiä ja luo vastakkainasettelua yhteiskuntaryhmien välillä. On väärin osoittaa, että maahanmuutto on uhka talouskysymyksille ja niin edelleen. Tämän kun luen, niin komissio on jo vetänyt johtopäätöksessä. Miksi komissio ei ole toiminut tähän mennessä, jos komission jäsen sanoo, ja palaisin tähän kohtaan hänen blogissaan. Se luo vastakkainasettelua eri ryhmien välillä. Eikö tämä ole juuri se asia, joka on nähtävissä Unkarissa tänä päivänä? Komissio mikä estää teitä nyt toimimasta? Jos tämä on johtopäätös, johon komission jäsen on päätynyt, niin miksi komissio ei toimi? Ja jos komissio toimii jotenkin niin, että me emme sitä näe, niin eiköhän olisi paikallaan, että Euroopan kansalaiset, Unkarin kansalaiset, muiden maiden kansalaiset saavat nyt kuulla, mitä komissio tekee. Todella haluaisin tietää, mitkä ovat komission johtopäätökset sen jälkeen, kun komissio on läheisesti valvonnut tilannetta. Miksi komissio ei ole mitään tehnyt, kun olen lukenut nyt tämän komission jäsenen blogin? Kiitoksia. Tämä menettelyn mukaisesti ensin komission edustaja ja sitten muut jäsenet, jos he haluavat puhua. Komission edustaja Julian Mersin, onko hän paikalla? Voisitteko ystävällisesti vastata Sofi Intveltin esittämiin kommentteihin? Kiitoksia. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Hyvä puheenjohtaja, hyvät parlamentin jäsenet. Aivan ensiksi haluaisin pyytää anteeksi komission puolesta, jos nyt on ollut viivytystä eh, vastauksessa tähän kysymykseen jos en erehtynyt, niin kirjallinen vastaus annettiin 23. heinäkuuta ja jotta antaisimme kattavan vastauksen, niin äh, haluaisin ottaa esiin saman vastauksen, jonka komissio jo antoi. Äh, äh, siinä sanottiin, viitattiin varapuheenjohtaja Timmermansin puheenvuoroon toukokuussa. Ja vaikka voidaan pitää näitä konsultaatioita tärkeinä, julkinen konsultointi, joka perustuu harhaan johtaviin kysymyksiin, sitä ei voida pitää kestävänä pohjana, kun katsotaan terrorismia ja äh, katsotaan, että äh, uhkana työpaikoille ovat maahanmuuttajat. Äh, tämä on väärin, se johtaa väärinkäsityksiin ja ennakkoasetelmiin. Komissio tarkkailee tilannetta tiukasti ja me emme epäröi lähteä toimenpiteisiin, jos sitä vaaditaan. EUn lainsäädäntö ajatellen turvapaikkaa tai maahanmuuttoa, perusoikeuksia tai sitten jos kyseessä on unionin perusarvojen suojelu. Tämä oli siis vastaus, joka annettiin 23. päivä heinäkuuta. Jos sopii, niin mainitsisin viimeisimmät kehitysaskeleet, joita on tullut. Unkari on hyväksynyt syyskuussa kolmas ja kahdes, neljäs ja 20. päivä hätätoimenpiteet. Komission jäsen kävi viime torstaina keskustelemassa Unkarin viranomaisten kanssa ja pyysi heitä huomioimaan uudet komission luonnokset. Komissio muistuttaa, että toimenpiteet, joihin jäsenvaltiot ryhtyvät ajatellen rajoja, niiden pitää noudattaa EU-lainsäädäntöä mukaan lukien perusoikeudet. Niin kuin puheenjohtaja Juncker sanoi unionin tilapuheessaan, kyse on ensinnäkin inhimillisyydestä, ihmisarvoisuudesta, komissio on lyhtynyt, ryhtynyt tarkkaan arvioon ajatellen Unkarin toimintaa. Varsinkin komissio tarkastelee yhteensopivuutta äh, ajatellen Unkarin parlamentin äh, tarkistuksia ähm, EUn äh, perusoikeuskirjan mukaisesti uudet uusi lainsäädäntö, joka liittyy rajan ylittämiseen, samoin kuin lasten liikkuminen ja vastaavat tekijät. Unkari on, ei ole tähän mennessä ilmoittanut kaikista tarkistuksista, joita on tehty tämän, tässä kuussa ajatellen maahanmuuttajia, mainitsisin vielä, että Euroopan komissio on saanut Euroopan parlamentin jäseniltä kirjeen tästä, tässä asiassa 10. syyskuuta ja se antaa vastauksensa. Kiitoksia. To... Ennen kuin palaan vielä Sofi Infeltin puheenvuoroon, onko muita jäseniä, jotka haluaisivat puhua aivan lyhyesti? Olkaa hyvä. Birgit Sippel ihan lyhyesti. Minusta tuntuu, että monet meistä jo väsyvät tähän enästään siksi, että tämä on Unkari, mutta näemme, että maissa on poliittisia toimijoita, jotka ensin kannustavat, ei kun jatkankin saksaksi. Meillä on poliittisia toimijoita ainoastaan Unkarissa. Siellä kyse on pääministeristä, se on erityisen paha tilanne, mutta ensin pelotellaan, lisätään epävarmuutta kansalaisten keskuudessa. Ja sen jälkeen sanotaan, että me vain ajamme kansalaisten etuja. Tämä ei käy päinsä. On todella häpeällistä, että sallimme tällaisen. Ensin tutkitaan kaikenlaisia tekstejä, koska tämä kyselykaavake jo rikkoo rikkoi eurooppalaisten perussopimusten henkeä. Jos ajattelen uutta lainsäädäntöä ja sitä, mitä Unkarin rajoilla tapahtuu, niin minä en voi Euroopan unionin kansalaisena ymmärtää, että tarkastellaan tekstejä, tehdään jonkinlaisia tarkistuksia lainsäädäntöön – kun rajoilla ammutaan kummiluodein kansalaisia. Ei tämä voi olla Euroopan unionin hengen mukaista. Ei tässä ole kyse siitä, että tarkastellaan suurennuslasilla jotain tekstejä. Haluan toistaa sen, minkä olen aikaisemmin sanonut toisessa yhteydessä. Minun käsitykseni on se, että tarvitsemme enemmän Eurooppaa, enemmän toimivaltaa komissiolle ja parlamentille, vähemmän neuvostolle ja jäsenvaltioille. And uh, Kinga Gall has indicated as well. Kinga Gall halusi myös puheenvuoron. Well, uh, actually... Kiitoksia puheenjohtaja. Itse asiassa en halua puuttua tämän keskusteluun, koska en ajatellut, että tämä on oikeudenmukainen lähestymistapa. Mutta halusin vastata näihin syytöksiin, joita kuultiin ensinnäkin miljoona ihmistä Viisikymmentäseitsemän tuhatta halusi vastata online enää, mutta eivät kyenneet. Kyseessä ei ollut pakollinen vastaus, jos siihen ei niin halunnut vastata, tai jos tämä oli harhaanjohtava, henkilömielessä sai olla vastaamatta. Eli jos, jos miljoona halusi vastata, ja 57 000 on lain ympäristössä, niin se tulisi ottaa huomioon. Lisäksi on paljon tärkeämpää nyt kerta kaikkiaan tehdä selväksi tässä valiokunnassa se, että Unkari rakensi aidan, jotta voitaisiin suojata unionin ulkorajoja. Ei aita ole mielestäni paras ratkaisu, mutta ei kukaan tähän päivään mennessä osaa tarjota parempaakaan ratkaisua. Tämä on, kaikkein, tämä on ihan selvä ja varmasti näyttää tilanteen hyvin läheltä. Tarvitaan sitä, että meidän tulee suojata Un- Se, mitä Unkari teki Schengen-maana, se suojasi ulkorajojaan, kuten Euroopan unionin perussopimuksessa – sallitaan. Lisäksi sillä on velvollisuutenaan rekisteröidä maahanmuuttajat ja ne, jotka hakevat turvapaikkaa. Tässä ongelmat alkavat, koska järjestelmä on luotu tässä talossa. Meillä on nyt pakolaisia maahanmuuttajia, ihan sama mitä heitä nyt nimittäinkään, jotka eivät halua rekisteröityä ja he tekevät kaikkensa välttääkseen viranomaisia – ennen kuin pääsevät esimerkiksi Saksaan. He tekevät kaikkeensa välttääkseen yhteistyötä, yhteistyötä Unkarin poliisin kanssa. Eli kun heitä otettiin käyttöön, minkälaiset maahanmuuttajat tai pakolaiset ovat ne, ovat ne, jotka eivät halua mennä niiden porttien läpi, jotka on näytetty, jossa voidaan mennä Euroopan unionin helposti, jossa henkilökunta rekisteröi heidät ja aloittaa prosessit. He sen sijaan haluavat mennä aidan läpi, vaikka aiheuttavat ongelmia. Ja poliisi on aidan toisella puolella. Jos siis poliisi kohdataan, niin se Vaikka heitä varoitettiin, niin he kuitenkin halusivat ylittää aidan. Tämä on yksi kysymys, joka täytyy käsitellä rehellisesti. Jos heitä ei päästetä aidan läpi, niin he heittävät kiviä poliiseja päin. Missään ei ole nähty mediassa niitä poliiseja, jotka ovat joutuneet sairaalaan sen takia, että heitä on kivitetty. Mitkä maahanmuuttajat ne ovat, jotka haluavat ylittää rajat ilman mitään yhteistyöhalua, mutta käytetään tämän kaltaisia voimakeinoja? Minä olen erityisen kiinnostunut lastensuojelusta ja en voi hyväksyä millään sitä, että nämä ihmiset laittavat lapset aina eturintamaan. Eivät suojaa lapsia, jos ei pääse aidan läpi. Ja jos heitä estetään siinä, niin silloin he heittävät lapset aidan läpi. Tällaista asiasta kukaan ei puhu mutta niitä täytyy seurata, koska se on aina kolikon kääntöpuoli. Molempia puolia täytyy katsoa. Se, mitä Unkari pyrkii tekemään, on pitäytymään kaikissa niissä eurooppalaisissa säännöksissä, joista päätettiin täällä. Jos säännöt eivät toimi, niin silloin tulisi muuttaa sääntöjä. Eikä tulisi syyttää niitä, jotka pyrkivät seuraamaan sääntöjä. Enkä sano mitään niistä maista, jotka eivät tee mitään. Siksihän nämä ma- maahanmuuttajat päätyvätkin tuonne Unkarin rajalle. Okay, colleagues, um, we've, we've got more than one oral question. Hyvät kollegat, meillä on ähm, enemmänkin kysymyksiä tässä. Kaksi kollegaa on pyytänyt puheenvuoroa, Jurek äh, Halla-aho. Äh, he ensin ja sitten Sofi Intvelt äh, sitten viimeinen sana tässä. Mutta meillä on tosiaan vielä nämä pari kysymystä. Olkaa tästä tietoisia. Suurien puhujalistan eh, herra Tyrek. Kiitoksia puheenjohtaja aivan ensiksi omassa maassamme. Meidän pitäisi pystyä keskustelemaan maahanmuuttokysymyksistä ja pitäisi pystyä osallistumaan demokraattiseen keskusteluun ja yhteisiin päätöksiin. Jos tämä kyseenalaistetaan, se tarkoittaa sitä, että luokataan nämä ilmaisuvapautta ja demokratian periaatetta. Meidän pitäisi osoittaa solidaarisuutta Unkarille, meidän pitäisi auttaa Unkaria. Tietenkin meillä on täällä sananvapaus, kaikki saavat sanoa mitä haluavat. Ja sitten toiseksi meidän kansalaisillamme pitäisi olla mahdollisuus saada turvatut rajat. Haluaisin kiittää edustaja Gallia näistä tiedoista, joita hän meille antoi. Kaikki, jotka ovat tietoisia siitä, mitä tapahtuu omassa maassa, voi ruokkia keskustelua ja näin tiedämme, mitä tapahtuu Euroopassa. Minä tiedän, että rajoilla on hyökkäyksiä, on hyökätty poliiseja vastaan ja Nämä ovat äh, demokratian vastaisia hyökkäyksiä. Haluan tästä muistuttaa teitä. Pitäisi hoitaa nämä tehtävät myös demokratian sääntöjen mukaisesti. Tämä on aivan ensi periaatteita Euroopan unionissa ja tämä on yksi niistä periaatteista, joka on tärkeää. Ne, jotka äh, kyseenalaistavat nämä periaatteet, äh, olemme menossa. Meillä on meneillään hyvin vakava kriisi. Tämä on tärkeimpiä kriisejä meidän Euroopan unionissamme sen modernin nykyhistorian aikana. Meidän pitäisi osoittaa solidaarisuutta, mutta ensinnäkin meidän pitäisi kuunnella toisiamme, eikä meidän pitäisi painostaa yksittäisiä jäsenvaltioita – se voi kääntyä itseään vastaan. Me tarvitsemme toisiamme ja Unkari toimii EUn puolesta. Kiitos. Edustaja Hallaho. Kiitos puheenjohtaja. No edustaja Gall hyvin pitkälti sanoi sen, minkä halusin sanoa jo itsekin, mutta muutama kommentti vielä. Unkarin rajavaltio ja yhteiset sääntömme vaativat sitä, että meidän tulee suojata yhteisiä ulkorajojamme laittomalta maahanmuutolta. Sikäli kun ymmärsin, tuo raja ei ole suljettu. Unkari pyrkii pakottamaan maahanmuuttajat esittämään hakemuksensa Unkarissa, kuten yhteiset sääntömme edellyttävät. Joten minulta vaikuttaa siltä, että kaikki, koska kukaan muu ei välitä yhteisistä säännöistä, me kaikki muut jättävät ne huomiota, niin odotamme, että Unkari tekee myöskin samoin. Se mielestäni ei ole oikeudenmukaista. Kiitos. Kiitoksia, että puhuitte lyhyesti. Ja sitten äh, su, vielä Sofiintalta. Uh, some... Kiitos puheenjohtaja. Oli mielenkiintoista, että keskustelu tuntuu pyörivän nyt rajojen ja aitojen puitteissa, vai oikeastaan oli tarkoitus keskustella siitä, miten Unkarin hallitus konsultoi kansalaisia. No palaan tuohon, mutta ensinnäkin vastauksena kollegoiden puheenvuoroihin. Kyllä, edustajan kanssa olette aivan oikeassa. Paljon virheitä on tehty Euroopan parlamentissa, komissiossa, jäsenvaltioissa, eikä kukaan varmaankaan kiellä sitä – että tämä on ihan valtava sotku kaiken kaikkiaan. Joten ei tässä ole kyse siitä, että osoitellaan syypäitä sormilla. Mm. Koska vaikka elämme keskellä sotkua, niin tässä on erilaisia ratkaisumalleja. Henkilökohtaisesti minä, ja taidan puhua ryhmänikin nimissä, henkilökohtaisesti olen hyvin huolestunut siitä, minkälainen vastaus on erityisesti nyt Unkarin hallitukselta ei ainoastaan Unkarin, mutta jos lukee Alankomaiden tiedotusvälineitä, voin vakuuttaa, että olen ollut kriittinen Alankomaiden hallituksen suuntaan ja muiden hallitusten myös, mutta meillä on kansainvälisiä sitoumuksia, eurooppalaisia myös. Meillä on myös tietyt moraalikäsitykset Euroopan unionissa. Ja yksi moraalikäsitys on se, että me annamme mahdollisuuden pakolaisille tänne tulla, mutta ei ainoastaan silloin, kun he ovat mukavia ihmisiä. Ei heidän tarvitse olla mitenkään muuta kuin tavallisia ihmisiä, vaikka olisivat minkälaisia, meillä on oikeus antaa heille turvapaikka. Ja sitten itse asiaan, kun komissio ei kysymykseen niin oli ylipäätään vastannut, ei siis ylipäätään. Te lähditte liikkeelle hätätoimista, joihin Unkarin hallitus on lähtenyt, mutta eihän kysymykseen liittynyt siihen ylipäätään. Voimme tehdä siis sen johtopäätöksen, että komissio haluaa vältellä tietoisesti kysymyksen vastaamista. Joten odotan jälleen kerran, että saan Euroopan komissiolta kirjallisen vastauksen ja ajattelisin, että Libe voisi kutsua komission sen Timmermansin itse tänne selittämään, kun tämä on poliittinen kysymys. Palaan kysymykseen, jonka esitimme ja vastauksen, jonka komissiolta saimme. Komissio sanoi, että se valvoo ja seuraa tilannetta tarkkaan. Minun kysymykseni teille oli, mitkä olivat johtopäätöksenne tämän läheisen valvonnan ja seurannan jälkeen? Minä en ole kuullut mitään vastausta. Puhitte toimista, joihin lähetettiin syyskuussa. Minä kysyin tästä konsultoinnista, joka toteutettiin aikaisemmin tänä vuonna. Eli mikä, mikä johtopäätös komissiossa on tehty? Jos luen uudestaan komission jäsenen blogia, niin siinä sanotaan, että julkinen kuuleminen, jossa on johdattelevia kysymyksiä ja niin edelleen. Käytitte samaa siterausta. Pitäisikö meidän nyt ymmärtää, että kyllä vaiko ei? Tämä komission jäsenen blogi liittyy hallituksen tekemään kyselyyn, kyllä tai ei. Koska jos vastaus on kyllä, niin ainoa mahdollinen johtopäätös on se, että komissio lähtee rikkomusmenettelyihin Unkarin hallituksen suuntaan. Ei syyskuun hätätoimien takia, vaan tämän konsultoinnin takia. Lopuksi edustajan Gall, se, että niin monet ihmiset vastasivat kyselyyn, ei tee siitä vähemmän muukalaisvastaista johdattelemaan. Minkälainen johtopäätös tämä nyt on? Sanotaan, että jos on harhaanjohtava, niin ei siihen tarvitse vastata. Ei. Minusta tässä johdetaan harhaan, ruokitaan muukalaisvihaa ja sitten tässä komissiota itseäni edes ja se ei ole reilu, ei objektiivinen, se ruokkii kielteisiä kantoja vähemmistöjen suuntaan. Se, että niin monet ihmiset ovat valinneet, että haluat vastata täällä vastaamatta. Ei siitä voida vetää sitä johtopäätöstä, etteikö kysely tällainen ollut. Eli oliko nyt näin vai ei komission jäsen? Ja jos kyllä, niin mihin toimiin komissio on ryhtynyt? Kiitos. Nyt kysyitte komissiolta uudestaan, mutta tässä nyt ei voida aloittaa enää uudestaan vuoropuhelua. Anteeksi vain puheenjohtaja, tämä ei nyt kelpaa. Täällä on naurettava sääntö, joka rajoittaa meidän oikeuttamme esittää parlamentin kysymyksiä, mutta olen todella kyllästynyt siihen, että komissio välttelee vastaamista. Ei se niin vaikea ole. Yksinkertainen kyllä tai ei. Onko niin, että tämä määritelmä koskee Unkarin kyselyä? Jos kyllä, mitä komissio on tehnyt? Oh, en minä pyydän nyt, että komissio selittää ydinfuusion meille. Rauhoitutaanpas nyt hiukan. Minä kyllä annan komissiolle puheenvuoron, jos he haluavat sanoa kyllä tai ei, mutta tässä menettelyssä emme voi aloittaa vuoropuhelua. No, no. Ilman mikrofoni. Niin, meillä on vielä kaksi muuta kysymystä ja heidän pitää sitten lähteä. Tämän pysyä aikataulussa. Olemme tähän tulossa jo. Haluatteko te antaa meille lyhyen kommentin vastauksen tähän viimeiseen kohtaan? Ja sitten voimme vetää yhteenvedon. Eh, kiitoksia. Eh, minä sanoin, että meillä ei ole eh, tässä aihetta tukia mitään, kun puhutaan tämän, tätä, kun katsotaan tätä konsultaatiota. Tästä eh, heinäkuun vastauksesta kyllä tulee aivan selväksi, mikä on meidän parametrimme ja mitä tulee seurantaan sitten, niin eh, juuri on hyväksytty tämä. Meidän täytyy katsoa, että noudatetaan EUn lainsäädäntöä Ette vastaa vieläkään. Puhutte syyskuun toimista. Minä kysyn tästä kuulemisesta. Te vahvistitte sen että nämä kannat komission mukaan liittyvät, sopivat tähän kyselykaavakkeeseen oman logiikan mukaan ja sopimusten mukaan komission tulisi toimia. Miksi komissio ei toimi? I mean, that, that's, that's, that's a limit. No niin, tämä on kyllä nyt rajallista sen suhteen, mitä komissiolta voidaan saada nyt. Tähän, tähän tämä täytyy kyllä rajoittaa, Sofi tästä pitää vetää vain johtopäätökset, joten haluan kiittää kaikkia kollegoita, jotka puhuivat tässä asiassa ja komissiota myös. Oletan nyt siis, että enää ei haluta mitään lisätä ja meidän täytyy siirtyä kohtaan 24, joka on myös kirjallisesti vastattava kysymys. Tähän oltiin valmiita jo menemään aikaisemmin, mutta komissio ei ollut paikalla, mutta nyt on, joten menemme tähän. Tämä on 27. helmikuuta 2015 esitetty kirjallisesti vastattava kysymys ilman huoltaja olevista alaikäisistä Natalie Grisbeck ja Cecilia Wikström. Yep. Okay, so please go ahead. Olkaa hyvä. Euh, President, merci Claude. Euh, mais moi je, je... Kiitoksia. Niin kyllä minä olisin odottanut, mitä sanoin, mitä tarvitaan, että oltaisiin saatu ihan tarkka vastaus tähän Sofin kysymykseen. Jotta saataisiin selvä, selkä vastaus komissiolta näihin esitettyihin kysymyksiin. Kohta 24, joka koskee kirjasta kysymystä, jonka minäkin olen esittänyt komissiolle tämän vuoden helmikuussa yhdessä Cecilia Wikströmin kanssa, joka on mukana tässä keskustelussa, joka ei kuitenkaan voinut jäädä tänne. Kysymys koskee ilmahuoltaja olevista alaikäisistä EU-ssa. Ja helmikuussa 2015 hyväksyimme erittäin suurella ääntäenemmistöllä omaloitteisen lausunnon, joka koski ilmahuoltaja olevia alaikäisiä Euroopassa. Ja siinä mietinnössä selkeästi vaadittiin ja valitettiin näiden säännösten puutteita, jotka koskevat tätä tilannetta. Otettiin, pyydettiin sitä, että komissio ottaisi käyttöön ohjeet, joiden avulla voitaisiin organisoida uudelleen eri oikeusperustat, joiden avulla voitaisiin taas sitten puolestaan helpottaa täytäntöönpanoa, kun vastaan otetaan ilman huolta olevia alaikäisiä. Connect-hankkeen käynnistäminen, jossa kysymys on siitä, että tunnistetaan parhaita käytänteitä ja parannetaan yhteyksiä eri toimijoiden välillä, järjestetään ilman huolta olevan alaikaisten suoja. Se on edistynyt eri tahoilla, enkä aio palata siihen, mutta nämä kohdentuivat siihen, että saataisiin aikaan ohjeisto, jonka avulla yhdistettäisiin eurooppalaiset käytänteet, joita kohdistetaan ilmahuoltaja oleviin alaikäisiin. Tässä on kyseessä ollut siis edistysaskel. Ja halusin myös muistuttaa tässä siitä, että silloin kun varjokollegoiden kanssa valmistelimme tuota mietintöä, niin saimme kentällä tavata paljon erilaisia toimijoita, jotka eivät olleet lainkaan perillä erilaisissa tai säännöksistä, kansallisista ja muista tuolla kentällä ja näin on vaikea järjestää asioita oikein. Toiseksi tässä omalaitteessa mietinnössä vaadittiin komissiota kehittelemään strategisia suuntauksia jäsenvaltioille niille, jotka, jotta ne voisivat vastata näihin vähimmäisvaatimuksiin, jotka olisivat yhteisiä ja joita sovellettaisiin kaikissa prosessin vaiheissa silloin, kun ilmahuolta oleva alaikäinen on saapunut eurooppalaiselle maaperälle niin, että voitaisiin saada aikaiseksi kestävä ratkaisu sekä tälle alaikäiselle että muilla ja samalla taata riittävä suoja. Tiedän varsin hyvin, että tietyissä kohdin jotka otettiin esille tuossa parlamentin mietinnössä. Jotkut osiot ovat vielä kehitteillä. Iän määrittely on vaikeaa. Perheen etsiminen, se, että työstetään tuota huoltajuusasiaa. Mutta aivan kuten Sofiikin omaloitteinen mietintö ei nimenomaisesti pyytänyt nimenomaan tätä tuossa äänestyksessä. Muistuttaisin teille, että miltei 700 kollegaa hyväksyivät tämän mietinnön ja pyysimme todellisia strategisia suuntaviivoja sen suhteen, että voitaisiin ottaa käyttöön vähimmäissäännökset koskemaan ö, alaikäisiä. Ja kysymykseni on, se, että kykeneekö komissio vastaamaan tähän pyyntöön, tietysti se varmasti sanoo, että tätä kysymystä tarkastellaan, mutta haluaisin ihan konkreettisia tietoja siitä, mitä aikomuksia komissiolla on, jotta se voisi järjestää alaikäisen suojan paremmaksi Euroopassa. Tämä kysymys on perustavanlaatuinen. Kaikki nämä näkemyksemme, jotka ovat tulleet esille varsinkin Libe-valiokunnassa, ovat erityisen merkittäviä ja varsinkin koetaan huomioon, että alaikäiset otan vain kerran esille koko eurooppalaisessa maahanmuutto-ohjelmassa, joka julkaistiin muistaakseni 13.5. päivää ennen kuin komissio Mavropoulos tuli tänne selventämään sitä, mikä tilanne on ja että tarvitaan suuntaviivoja. Ja tämä on erityisen tärkeä siitä syystä, päätänkin tähän hyvä puheenjohtaja, tämänhetkisessä asiayhteydessä, koska maahanmuuttokriisi ei pelkästään ole Euroopan rajoilla, vaan se on myös eurooppalaisen alueen sydämessä. Kävin viime viikolla Balkanin alueella ja tapasin tuhansia pakolaisia, varsinkin nuoria, joilla ei ole perhettä ollenkaan ja jotka ovat siis todellakin tilanteessa, jossa he tarvitsevat meidän suojaamme ja meillä täytyy olla erityiset spesifit säännökset näille ilman, alaikä, ilman huoltaja oleville alaikäisille. Ja jo, osa on pa- paennut sotaa, he ovat joutuneet pakenemaan sellaisia asioita, joita me emme voi edes kuvitella, joten me emme voi mitenkään hyväksyä, että me toimii tällä tavalla. Me vaadimme sitoumusta ja vaadimme selkeää vastausta, tarkkaa vastausta komissiolta tähän oma-aloitteiseen mietintöön, joka on jo kahden vuoden, yli kahden vuoden vanha. Kiitoksia Natali. Jos muita jäseniä ei ole tästä puhumassa, niin voinko siirtyä komission pakelle? Anteeksi, Katrina, äh, ole hyvä. Grazie, grazie presidente. Io, uh... Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin halusin sanoa muutaman sanan. Haluaisin kiittää kollegoita, jotka valmistelivat tämän ja haluaisin painottaa, että tämä on sellainen asia, johon itse olen paneutunut täällä parlamentissa ja minulla on ollut mahdollisuus myöskin esittää kysymyksiä komissiolle muutama kuukausi sitten. Edelleen odotan vastauksia koskien ilman, ala, ilman huoltajia olevia ulkomaalaisia alaikäisiä. Onko tässä mitä järjestetty Eurooppa-tasolla, niin kuin kuulimme, ihmiset ovat käyneet läpi tosiaan koettelemuksia päästäkseen tänne ja he todellakin ovat aivan hukassa. He ovat kovasti vaarantuneessa tilanteessa, kun täällä ovat. He tarvitsevat kunnon huolenpitoa ja on erilaisia keinoja hoitaa tämä asia tällä hetkellä eri jäsenvaltioissa. Mutta halusin sanoa tässä vain ja painottaa sitä, että nämä ovat ilman huoltajaa olevia alaikäisiä. Tämä ei ole mikään tietty tiivis ryhmä ennemminkin kyse on sellaisesta asiasta, että sen pitäisi tosiaan olla meille tärkeä. 800 000 ilman huoltaja olevaa alaikäistä on tullut EU-hun vain tänä vuonna. Tämä on yli 60 prosenttia, joten meidän täytyy ryhtyä erityistoimiin, jotta voidaan suojella näitä alaikäisiä kaikilla aloilla. Paljon on puhuttu maahanmuutosta tänään, mutta minä en ole kuullut kovinkaan paljon puhuttavan mitenkään erityisesti alaikäisistä. Meidän pitää muistaa heidät, niiden pitää, heidän pitää olla korkeammalla sijalla meidän asialistoillamme. Siellä on valtavia humanitaarisia tragedioita ja Tämä on kriisi. Nuoret ovat äh, haavoittuvimpia. Nyt en voi enää ottaa lisää puhujia, koska meillä on tosiaan aika tiukalla ja nämä kysymykset pitää äh, hoitaa aikataulussa. Meillä on vielä yksi kysymys, joten nyt pitää ottaa komission puheenvuoro. Voisitteko vastata näihin esitettyihin kysymyksiin? Could you put your microphone on, please? Mikrofoni, olkaa hyvä. That would help as well. Okay. Okay. Um, I'll start again. So, firstly, I would like to apologize. Ensinnäkin pahoittelut, etten ollut täällä, kun kysymys ensin olisi tullut käsittelyyn. Se oli vähän aikaisemmin, kun olimme Olettaneet, Ja komission puolesta pahoittelisin myös sitä, että kirjallinen vastaus toimitettiin niin myöhään. Se lähetettiin 25. päivä kesäkuuta. En toista kaikkea, mikä siellä kirjallisessa vastauksessa oli. Edustaja Grisbeck on melko hyvin yhteenvedonomaisesti esittänyt keskeisimmät seikat sieltä, joten muutama yleisempi huomio – ja lyhyet viittaukset siihen työhön, jota on tehty, joka mainittiin kirjeessä. Kuten valiokunta hyvin tietää, viime vuosina useinta lainsäädäntövälineitä, jotka liittyvät yksin liikkuviin alaikäisiin, on hyväksytty, että niitä on muutettu EU-tasolla, erityisesti mitä tulee yhteiseen eurooppalaiseen turvapaikkajärjestelmään, jossa on selkeät standardit, joiden mukaan – kohdellaan yksin tulevia lapsia. Lasten edun pitää olla keske- keskiössä kaikissa kysymyksissä, jotka alaikäisiin liittyvät. Komissio tietenkin tulevina vuosina keskittyy käytännön täytäntöönpanoon näiden sääntöjen osalta ilman huoltaja olevien alaikäisten asemasta. Tämä on tietenkin vielä kriittisempi asia, kun nähdään, miten paljon ilman huoltoja olevia alaikäisiä turvapaikanhakijoita tulee tällä hetkellä ja yleensäkin, kuten kolmat jäsenet esittävät. Komissio tukee myös sitä ajatusta, että annettaisiin suuntaviivoja, kehiteltäisiin parhaita käytäntöjä jäsenvaltioille ja kaikille asianosaisille. Mitä tulee parhaiden käytäntöjen kehittämiseen ilman huoltajia – olevien alaikäisten aseman yhteydessä edustaja Griesbeck on antanut tunnustusta tälle käsikirjalle, viiteasiakirjalle tai käsikirjalle, joka on Connectin kehittelemä. Olemme samaa mieltä siitä, että Tämä voi antaa käytännön työtä tekeville lisätietoja jäsenvaltioille. Myös se on kattava luettelo olemassa olevasta lainsäädännöstä ja politiikasta tällä saralla sekä turvapaikan hakijoina, ilmanhuoltajia olevat alaikäiset ja myös muussa asemassa olevat alaikäiset ilmanhuoltajia. Nyt on kehitelty suuntaviiva siihen, miten voidaan arvioida henkilön ikä ja pyritään saattamaan päätökseen myös käytännön suuntavivat, jotka liittyvät siihen, miten voidaan selvittää perheen olinpaikka. Ja sitten huoltajuus kysymyksiä käsittelemään on lähdetty komissiossa yhdessä perusoikeusviraston kanssa. Ja yksi erityinen yksityiskohta olisi se komission käsikirja, joka liittyy palauttamisdirektiiviin. Se hyväksyttiin suosituksena viime, vuonna, anteeksi, viime viikolla komissiossa osana muuttoliiketoimia, jotka hyväksyttiin 9. päivä syyskuuta, jotka komission puheenjohtaja Juncker ilmoitti unionin tilapuheessaan viime viikolla. Lisäksi haluaisin sanoa, että muuttoliikeagendassa komissio antaa ymmärtää kehittelevänsä kattavan strategian, jolla voidaan seurata toimintaohjelmaa, joka koskee ilmanhuoltajaa, matkustavia alaikäisiä 2012-2014 vuosilta. Tämä strategian on tarkoitus kattaa lapset ilman huoltajaa ja kadonneet lapset, ei ainoastaan kysymyksissä, vaan muutenkin kadonneet lapset. Minulla ei ole paljon lisättävää tähän. Sanoisin vain, että aktiivinen harkinta ja keskustelut ovat sisäisesti käynnissä komissiossa siitä, missä muodossa tämä työ tehtäisiin ja mikä aikataulu olisi sopiva. Kiitos. Kiitoksia. Ja Natalie Griesbeck, mitä hän on mieltä tästä vastauksesta? Merci Claude. Kiitoksia Claude, kiitoksia komissiolle siitä, että eh, muistutettiin hiukan siitä, mitä eh, on 2012 jälkeen tapahtunut, äh, mutta nyt tilanne on hyvin erilainen kuin 2012. Olen pahoillani siitä, että esityslistalla on ainoastaan yksi lause ö, äh, alaikäisistä, jotka ovat ilman huoltajaa. Se on todella vahinko. Meidän pitää ollaan tietoisia siitä, että tämä ei ole mitään tavallista toimintaa. Me olemme ennen näkemättömässä tilanteessa, joka on järkyttävä haaste, niin kuin muut kollegat ovat sanoneetkin. Kaikki on tällä hetkellä hyvin monimutkaista ja enemmän kuin koskaan. Vastaukset ovat hyvin vaikeita, mutta mutta eh, joka tapauksessa kyse on Euroopan jatkumisesta. Tämä on yksi prioriteeteista ja kaikista tärkein prioriteettejamme on eh, haavoittuvien suojelu. Eh, me emme voi jatkaa niin kuin ennen. Meillä on valtavasti haavoittuvia lapsia, ei ainoastaan rajoilla, vaan Euroopan sisällä. Nyt pitää muistaa, että tässä parlamentti haluaa tietyt lähestymistavan. Me haluamme strategiset suuntaviivat. Meillä pitää olla tietyt minimistandardit, jotta jäsenvaltiot voivat toimia ja saada aikaan suojelujärjestelmän eh, niin, että se on tosiaan prioriteetteja ajatellen nuoria ja lapsia. Joka tapauksessa nyt eh, tänään, eh, no ehkä huomenna on jo parempi tilanne, että meillä olisi tosiaan tietoisuutta ja tahtoa toimia, nyt kun meillä on edessämme näin haastava tilanne. Thank you very much. Kiitos kovasti, Natalie. Ja nyt voimmekin mennä kohtaan 25. Äh, se on 17. Äh, huhtikuuta 2015 äh, Viki Mayerin esittämä kirjallisesti vastattava kysymys. Kysymyksen tosiaan esitti edustaja Meijer. Teillä on puheenvuoro nyt, olkaa hyvä. In eh, Kiitoksia Huhtikuussa saatiin kertomus siitä, että satoja maahanmuuttajia tulee maan alueelle ja siitä useat hukkuivat ja sen jälkeen sanottiin, että kysymys on pelkästään yksittäistä tapauksesta ja että islamilaisuus on vanhan ideologia, joka ei kuulu Eurooppaan ja näin komissiota pyydettiin puolustamaan kulttuuriamme ja eikä ottamaan vastaan maahanmuuttoa islamilaisista maista. Nyt tämä vastaus tulee aivan liian myöhään, koska tämä aikaraja ylitettiin siihen, mitä oli annettu vastaukselle mahdollisuuksia. Ja vasta kesä, heinäkuun lopussa sain vastauksen Haluaisin kuulla, mitä mieltä komissio on tästä kysymyksestä, mutta vielä kerran haluaisin komissiolle painottaa sitä, että tästä 12 kristityn hukuttamisesta ei ole otettu, siihen ei ole otettu erityistä kantaa. Haluaisin kuulla teidän näkemyksen nyt ja haluaisin kuulla myös sen, että oletteko edelleen sitä mieltä, että kaikki maahanmuuton liittäminen terrorismiin tai niiden kahden yhdistäminen tai, e, e tulee tuomita – Eurojust Libyan ministeri ja Paavikin ovat ottaneet esille sen, että on olemassa vaara, että terroristit islamilaisista maista ovat myös näiden maahanmuuttajien joukossa. Euroopan komissiosta. Niin ensin jäsenet kuitenkin. Äh, Rova Kengi. Grazie signor Presidente. Volevo Eh, sarò molto breve anche. Kiitoksia puheenjohtaja. Puhun hyvin lyhyesti. Haluaisin muistuttaa teitä siitä, että täällä Euroopan unionissa meillä ei saa olla syrjintää. Meidän täytyy ilmoittaa kaikista rikoksista. Jos rikos tehdään, sen tekijä pitää tuomita kun katsotaan syrjintään, tehdään ero näiden asioiden välillä. Kuka teki rikoksen? Ehkä menemme tässä hiukan liian pitkälle. Meidän pitää tuomita ne, jotka ovat rikokset tehneet. Mutta täällä parlamentissa kyse ei ole syrjinnästä, vaan meidän pitää olla johdonmukaisia omissa periaatteissamme. Kiitoksia kovasti. Ja, mm, herra Jurek, muita puhujia ei enää tule. Olkaapa hyvä. Dziękuję bardzo. Każde pytanie można postawić w 13. Kiitos puheenjohtaja. Me voimme esittää mitä tahansa kysymyksiä. Tämä Sakönainen sai esittää kysymyksen Jumalan olemassaolosta. Tämä on tärkeä kysymys. Kristinuskossa Puolassa on ollut muslimeja pitkään. Meillä on oma muslimiyhteisö, joka on osa meidän valtiotamme. Kysymyksiä voidaan esittää maahanmuutosta ja minä haluaisin esittää toisenlaisen kysymyksen ettekö te komissiossa ole järkyttyneitä, kun puhutaan niin vähän tästä tapahtumasta, jonka Viki mainitsi. Osallistuin AFET-valiokunnan kokoukseen, se ei ollut tänään. AFETissa on kokous tänään kuitenkin, mutta tässä AFETin kokouksessa kaikki puhuivat tästä traagisesta tapahtumasta kun pieni puika hukkui. Ja tätä kautta pyrittiin vaikuttamaan poliittisen mielipiteisen, kansalaisten mielipiteisen. Tässä käytettiin siis yhtä, yhden yksilön tapahtumaa julkisen mielipiteen muodostuksessa, miksei Vikin mainitsemaa tapahtumaa voida käyttää. Tämä on viharikos, joka kohdistui kristittyihin ja tämä, tätä piilotellaan nyt maton alle – haluaisin kiittää tästä kysymyksestä, se on tärkeä. Ja minusta tuntuu, että tämä kysymys on hyvin esitetty nyt kysyjän sulla ja toivoisin, että komissio arvioisi myös sitä, miksi tiedotusvälineissä ollaan näin hiljaa, kun meillä on oikeus julkiseen keskusteluun. Niin, nyt tämä kysymys on esitetty ja siitä voi puhua. Voitte esittää komissiolle kysymyksen. Komissio voi vastata. Sitten eh, teillä on sananvapaus, mutta olen sitä vastaan, että tässä eh, verrataan eh, näitä kysymyksiä toisiinsa tätä pikkupojan tapausta verrataan tähän. Tämä on asia, jossa puhutaan eri ryhmien uskonnoista. Anteeksi, nyt minä puhun vielä loppuun. Tämä on, anteeksi, minä puhun oman näkemykseni. Tämä ei ole mikään suora vertausmahdollisuus. Minä lopetan kohta ja sitten komissio saa puhua Herra Jurek, teillä oli erittäin pitkä, pitkä puheaika ja viittaan vain tähän vertaukseen. Monet pitävät sitä loukkaavana ja aivan puolueettomasti viittaa siihen. Ensin tämä muodollinen kysymys. Muutama kysymys. Minä aion puhua puuttua siihen, miten tätä keskustelua hoidetaan, ainoastaan siihen. Tämä kyllä järjestetään, tämä keskustelu aivan sääntöjen mukaisesti. Nyt annamme komissiolle puheenvuoron. Nyt komissio saa puhua. Eh, eh, Anteeksi nyt hiukan hiljaisuutta, kun muut puhuvat. Nyt komission puheenvuoro. Thank you very, thank you very much, Mr. Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Kuten todettiin, niin tässähän vastaus sitten jo heinäkuun lopussa välitettiinkin ja kuten kolleganikin pahoittelen komission puolesta tätä viivästystä. Kuten olemme kirjallisessa vastauksessamme todenneet, Tietysti kuten komissio, kaikena kaikki muutkin äh, tuomitsevat kaikki rikolliset toimet, ihan sama kuka niitä tekee. Ja nämä henkilöt täytyy viedä oikeuden eteen. Samalla komissio myöskin tuomitsee kaikki selkeät yhteydet maahanmuuton ja terrorismin välillä, mikä saattaa jotain siihen, että kaikkia maahanmuuttajia pidetään terroristina. Lisäksi populistinen tapa toimia tässä suhteessa on tuomittavaa. Se, että pitäydytään selkeissä stereotypioissa ja puhutaan vain siitä, että ihmiset kuuluvat tiettyihin vähemmistöihin. Komissio haluaa muistuttaa, että aivan kuten usein otteeseen on korostettu varapuheenjohtaja Timmermansin suulla, Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden vastuu niihin valtaviin haasteisiin, joita tänä hetkellä maahanmuutto ja turvapaikkahakeminen aiheuttaa, täytyy pohjautua meidän perusarvoihimme ja sen täytyy heijastella sitä, että viemme eteenpäin moniarvoista yhteiskuntaa, joka pohjautuu vastavuoroiseen kunnioitukseen ja tasapuoliseen eh, ihmisten kohtelun riippumatta heidän uskonnostaan. Kuten tiedätte, ja haluan myös muistuttaa siitä, että ajatuksen vapaus, vapaus, ja vapaus on Euroopan unionin perusarvoja, kuten perusoikeuskirjasta artikosta 10 ilmenee. Haluan myös lisätä sen, että jotta maahanmuuttajat voisivat olla täysin mukana yhteiskunnassamme, tehokkaat integraatiomenetelmät ovat välttämättömiä. Meidän täytyy jatkaa yhteistyötä EU-tasolla näiden eri toimivaltuuksien parissa, jotta voimme varmistaa kolmansien maiden kansalaisten tehokkaan integroinnin yhteiskuntaan. Se on yhä tärkeämpää. Todellinen integraatio saadaan aikaiseksi vastavuoroisen prosessin kautta, jossa maahanmuuttajat voivat olla samalla tasolla Euroopan unionin kansalaisten kanssa toimimassa sallivassa, kunnioittavassa ympäristössä, jossa ei ole muukalaisvihaa eikä syrjimistä. Komissio aikoo vahvistaa solidaarisuutta, sosiaalista inkluusiota ja integraatiota omin toiminen ja samalla torjuu äh, vihapuhetta ja väkivaltaa, joka suuntautuu maahanmuuttajakohtaan. Lisäksi haluan lisätä sen, että tämänhetkisten haasteiden pohjalta maahanmuuttokysymyksissä komissio tällä hetkellä tarkastelee mahdollisuutta ottaa käyttöön lisäresursseja, joita voidaan auttaa vastaanottokapasiteettia jäsenvaltioissa ja parantaa integraatiopolitiikkaa. Samalla meidän täytyy myös paremmin hyödyntää olemassa olevia varoja ja parantaa synergiaa eh, niiden varojen kanssa, joita käytetään tähän tarkoitukseen. Näin voidaan tukea myös jäsenvaltioiden politiikkaa integraatioasioissa. Kiitoksia. Ja sitten vielä lopuksi eh, edustaja Meijer. Kiitos paljon puheenjohtaja. Puhun ihan lyhyesti. Ei voida ajatella ainoastaan naivina, vaan vaarallisena komission kantaa, kun ajatellaan terroristien mahdollista läsnäoloa maahanmuuttajien joukossa. Nyt kysymys ei kuulu kohtamme kuuden iskun, vaan koska – pardon, museon iskenyt tuli myös veneellä Eurooppaan. Eivät nämä ole mitään satuja, vaan ihan tosiasioita, joita ilmeisesti ette pysty käsittelemään. Mielestäni komission kanta taitaa olla sellainen, että niin kutsuttu turvapaikkaoikeus on tärkeämpi kuin Euroopan kansalaisten turvallisuus. Okay, thank you. Kiitoksia kollegat. Ja sitten kohtaan 27 maakohtaiset raportit tutkimuksen vammaisia lapsia koskevasta jäsenvaltioiden politiikasta. Siinä oikeudellinen poliittinen pääneuvonantaja Marta Ballesteros, oikeudellinen neuvonantaja Talit Mörens, Milieu eh, Policy Consulting. Nyt Annan teille puheenvuoron. Lyhyt kuvaus. Vammaiset lapset, heidän puoltamisensa, suojelemisensa tarvitsee erityistoimia, varsinkin kun katsotaan YK lasten oikeuksien sopimusta. Ne ovat, ne ovat eri, erityisen haavoittuvaisia henkilöitä. Ja tässä tulee mukaan YK on yleissopimus, joka koskee vammaisten oikeuksia. Nyt me, meidän täytyy kunnioittaa laisten oikeuksia EU:ssa ja me tarvitsemme EU-lainsäädäntöä. Kuulemme ensin Roa Malta Balesterosia ja sitten Natali Mörensiä. Olkaapa hyvä and you're going to speak for your presentation is going to be. Yeah. You've got it. You've got it on the screen. Yeah. So please go ahead. Thank you for inviting. Kiitoksia kutsusta tänne saada tulla kertomaan tästä asiasta. Miljö on konsulttiyritys, joka tarjoaa julkisen sektorille palveluitaan koskee lainsäädäntöä ja politiikkaa, jotka koskevat ympäristöä, perusoikeuksia ja erityisesti keskitymme eurooppalaiseen lainsäädäntöön, mutta katamme myös lainsäädännön ja politiikan kaikissa sen valtiossa, joten tästä syystä meillä on ollut tilaisuus esittää tämä tutkimus Euroopan parlamentille. Me tiedämme, että on 100 miljoonaa lasta EU:ssa, ja 80 miljoonaa, jotka ovat vammaisia. Mutta me emme tiedä, miten moni vammainen lapsi Euroopan unionissa on. Euroopan parlamentti on pyytänyt tällaista arviota vammaisten tilanteesta, jotta voitaisiin kerätä lisätietoa heidän oikeuksistaan, täytäntöönpanosta ja siitä, mitä EU-toimenpiteitä voitaisiin tehdä tuon tilanteen parantamiseksi. Tutkimuksemme kattoi ensivaiheessa 18 jäsenvaltiota ja esitimme kansalliset raportit jokaisesta niissä. Sen lisäksi olemme tehneet tutkimuksen, joka on verrannut toisiinsa kaikkia löydöksiä eri jäsenvaltioista, jossa on analysoitu sitä EU-politiikkaa ja lainsäädäntöä, joka tällä alueella on ollut olemassa, jotta voitaisiin sitten suositella mahdollisia toimenpiteitä. Toisessa vaiheessa Katoimme vielä lisää. Kymmenen jäsenvaltiota ja Skotlannin. Ja tässä on otettu myös näissä vertailututkimuksista huomioon tietyt osiot, joita voidaan sitten katsoa, kun tähän syöttää näitä kansallisia kertomuksia. Olemme tässä analyysissämme kattaneet vaatimukset lasten oikeuksien yleissopimuksen ja vammaisten oikeuksien yleissopimuksen säännökset, oikeus perhe, perheeseen, oikeus siihen, että saa koulutusta ja niin poispäin, ottu huomioon. Lapset ovat erittäin haavoittuvainen EU-kansalaisten ryhmä. Meillä kaikilla on ystävä tai perhe, jossa, perhe, jossa on lapsi, joka on vammainen ja tiedämme, että arkipäiväisessä elämässä vastaan tulee erilaisia ongelmia. Ihan varhaisvaiheesta silloin, kun lapsi syntyy, ja esimerkiksi diagnoosia ei saada varhaisessa vaiheessa ihan sinne asti, että tietoa ei saada riittävästi sen suhteen, mitkä elimet ovat vastuussa avun annosta, mikä on se apu, joka on olemassa perheitä varten, mitä ovat ne päätökset, joita perhe voi tehdä suhteessa kouluun, voidaanko niitä tehdä vai ei, mitkä ovat ne päätökset, joita tehdään ohjelmista. Meillä kaikilla on lapsia, ja me välitämme heidän turvallisuudestaan, mutta näillä lapsilla on suurempi vaara joutua syrjityksi tai väärinkäytetyksi. Mitä Euroopan unioni voi sitten tehdä? Ensinnäkin puitteista on se, että EUlla ei ole mitään suoraa ähm, toimivaltaa vammaisten lasten suhteen. Artiklan 46 Euroopan unionin toiminnasta osoittaa sen. Kuitenkin olemme mukana vammais, vammaisia koskevassa yleissopimuksessa, vaikka me olemme ratifioineetkaan lasten oikeuksia koskeva yleissopimusta, niin nämä oikeudet ja periaatteet heijastuvat useissa toimenpiteissä ja politiikassa EU-tasolla. Eli Esimerkiksi lasten oikeuksien suoja on uusi tavoite artiklan 3 perusteella perustamissopimuksessa ja samoin artikla 19. Sen mukaisesta EUlla on mahdollisuus hyväksyä toimenpiteitä, joiden avulla voidaan torjua syrjintää eri syistä, varsinkin vammaisuuteen liittyviin, liittyvistä syistä. Nämä ovat kuitenkin hankalampia säännöksiä, sillä ne vaativat yksimielisyyttä neuvostossa, mutta muu politiikka johon lasten oikeudet tai vammaisten oikeudet liittyvät, kuten esimerkiksi koulutuspolitiikka. Näiden suhteen Euroopan unioni voisi parantaa jäsenvaltioiden kompetenssia viemällä eteenpäin suuntaviivojen tai parhaiden käytänteiden hyväksymistä yhteistyömenettelyn avulla. Mitkä sitten ovat nämä päälöydökset, joita tästä me löytyy? Ensinnäkin se, että kansallisella EU-tasolla puitteisto on olemassa, mutta kuitenkaan se ei ole spesifi joka liittyisi siis, siis suoraan vammaisiin lapsiin, vaan siinä on erilaisia toimenpiteitä, jotka ovat joko toimialakohtaisia ja sitten niistä puuttuu kattava lähestymistapa, joka kohdistuisi nimenomaan vammaisiin lapsiin. Tutkimuksemme metodologia pohjautui tutkimukseen, jossa analysoitiin lainsäädäntöä, mutta se pohjautuu myös sidosryhmien kanssa käytyihin keskusteluihin. Esimerkiksi todettiin, että on hienoa saada oikeuksia, mutta jos ei niihin ole pääsyä, niin niistä ei ole hyötyä. Kaikkein tärkeintä on saada nämä oikeudet pantua ja saada vietyä eteenpäin oikeutta koulutuksen, joka on, jonka tässä kollegani ottaa esille. Sen lisäksi meillä on myös tiedotusongelmia yhteiskunnassamme, tiedon puutetta, perheelle riittävästi tietoa, tilannetta valvotaan aivan liian vähän, koska järjestelmällinen tiedon keruu puuttuu. Eli tässä on kyseessä asia, jota Euroopan parlamentti voisi viedä eteenpäin. Eli tällaiset tiedotuskampanjat olisivat tärkeitä, kuten myöskin se, että pyrittäisiin viemään eteenpäin vertailtavissa olevaa järjestelmästä tietoa, joiden avulla valvontaa voitaisiin harjoittaa. Lisäksi useissa kansallisissa kertomuksissa me on mainittu ähm, laitoksissa olevien lasten ongelmat. Tämä ei kuitenkaan ole mikään erityinen ongelma, joka liittyy nimenomaan vammaisiin lapsiin ja siitä syystä siitä ei keskustella tänään. Annapa siis sanan tässä kollegalleni. So I will, I will explain a bit more. No selitän vähän enemmän näistä ongelmista. Syrjiminen ja oikeuskoulutukseen, Oikeus syrjimättömyyteen vammaisuuden takia on tunnustettu työllisyydessä kaikissa jäsenvaltioissa, kun tasavertaisen kohtelun direktiivi sitten 1078 on hyväksytty. Mutta nämä eivät ole niin tärkeitä ajatellen vammaisia lapsia, kun niitä ei ole sisällytetty oikeuteen saada palveluita, saada koulutusta. Syrjimättömyysoikeus, keskeinen osa tätä on oikeus järkevään kunnolliseen asuntoon. Se tarkoittaa sitä, että Joitain korjauksia on tehtävä, jotta voidaan huolehtia siitä, että lapsilla on samat oikeudet kuin muilla lapsilla tasavertaisesti. Siis periaatteessa tämä tarkoittaa sitä, että jos on oppimisvaikeuksia, saadaan lisää aikaa kokeilkenden aikana tai että siirretään vaikka lapsen koululuokka yläkerrasta alakertaan, jotta pääsee käymään koulua. Usein ei ymmärretä sitä, mitä tarkoittaa, että otetaan huomioon riittävällä tapaa. Eli pitää ottaa huomioon sellaiset toimet, joihin on ryhdyttävä, jotta oikeutta kunnioitetaan ilman, että lähdetään keskustelemaan kustannuskysymyksistä. Kustannukset eivät voi olla syynä siihen, että ei toteuteta näitä toimia. Kuten nähdään täytäntöönpanossa, Kolme keskeistä seikkaa kävi ilmi. Yksi on se, että koska tätä ei ole tunnustettu kaikilla saroilla, tätä oikeutta erityisesti ei koulutuksen alalla, niin se oikeus, että tehdään sopeutuksia, ei ole tullut tunnustetuksi jäsenvaltioissa, eikä ole mitään mekanismia, joka mahdollistaisi lapsille sen, että voitaisiin valittaa kohdetusta syrjinnästä. Keskeisin este – lapsille nauttia omista oikeuksistaan on resurssien puute. Tämä tarkoittaa sitä, että vammainen lapsi esimerkiksi saa tehdä kokeen huoneessa, joka on hänelle sopiva, mutta sitten ei ole riittävästi henkilöitä valvomaan häntä, joten siksi ei saada todistusta siltä vuodelta. Ja miten helpotetaan pääsyä sinne Usein vammaisilla lapsilla on vaikeuksia päästä rakennuksiin, jotka ovat vanhoja rakennuksia. Usein koulut ovat tällaisia, siksi kouluun pääseminen voi olla hankalaa. Siksi seuraavassa kuvassa suosittelemme, että Euroopan parlamentti yhdessä komission kanssa edistäisi selvyyttä siihen, miten otetaan huomioon erityistarveet, sopeutetaan oloja siihen, jotta voitaisiin löytää tietty raja niille toimille, joiden kautta voidaan huolehtia siitä, että lapset saavat pääsyn koulutukseen ja peruspalveluihin ja tavaroihin. Erityisesti mitä tulee syrjimättömyysdirektiiviin. Siinä pitäisi ottaa huomioon vammaisten lasten erityisongelmat. Koulutus on avainasemassa vammaisten lasten osalta. Inklusiivisen koulutuksen oikeus tarkoittaa sitä, että lapsilla pitäisi olla mahdollisuus valita, mitä koulua haluavat käydä. Tämä voi olla joillekin haasteellista, koska koulukäynnin esteitä on paljon. Jotta voidaan huolehtia siitä, että lapset voivat käydä koulua, jota haluavat käydä, siellä pitää olla opettajia, joilla on riittävä koulutus, jotta he voivat sopeuttaa opetustaan ja riittävät toimintamahdollisuudet, kuten seuraavassa kalvossa sanomme. Tutkimuksemme osoittaa, että vammaiset lapset usein siirretään erityiskouluihin. Usein on hankala löytää kouluja, jotka hyväksyisivät vammaisia lapsia. Usein nämä koulut ovat kaukana kotoa, ehkä siellä joudutaan asumaan tai joudutaan matkustamaan pitkiä matkoja. Ja tämä voi olla vaikea este. Joskus vanhempien pitää pyrkiä selvittämään, voidaanko saada asuntolassa asua esimerkiksi, tai miten otetaan huomioon erityispiirteet. Ja vanhemmat sanovat, että usein heitä ei kuulla silloin, kun tehdään päätöksiä tästä mukauttamisesta, eikä lapsia myöskään kuulla useinkaan ei keskitytä tässä aitoihin lasten tarpeisiin. Myöskin yksi asia, joka on tärkeä, on se, että on olemassa kulttuuri, jossa, jossa pitää oppia tunnustamaan, ymmärtämään erilaisuutta. Tutkimuksessa nähtiin koulun päätös siirtää luokka ylemmästä kadun tasolle ja silloin muut muiden lasten vanhemmat voikotoivat tätä, koska tämä luokan päätös, että mukautetaan koululuokan toimipaikkaan, niin osoitti, ei tunnusteta monimuotoisuutta, hyväksytä sitä kouluissa ylipäätään. Suosituksissamme seuraavassa kuvassa ehdotamme todella, että Euroopan parlamentin pitäisi olla johtoasemassa edistää kehittääkseen parhaita käytäntöjä ja näin voidaan antaa koululle suuntaa niin, että on tietyt minimistandardit, joihin on vastattava, jotta voidaan saada mukaan myös lapset, joilla on tietty vamma. Tietenkin lisätään myös lasten tietoisuutta ja olisi edistettävä monimuotoisuutta. Huolehdittava siitä, että koulutus vammaisille lapsille on hyvä laatuista, koska usein nämä lapset kohtaavat tilanteen, jossa heillä on vähemmän mahdollisuuksia, erityiskoulut, ei ole pidemmälle mahdollisuuksia kouluttautua, näin ei pääse työmarkkinoille. Lisäksi olisi huolehdittava siitä, että monimuotoisuutta, pääsyä ja osallistavaa koulutusta tuetaan EU-varoin. Kiitos. Ähm. Kiitos kovasti, hyvät kollegat. Meillä on ainoastaan viisi minuuttia jäljellä. Emmekä tässä nyt lähde pyytämään lisäaikaa tulkiltakaan, joten ehkä parin minuutin puheenvuorot. Edustaja Stevens, ei, ehkä minuutin parin puheenvuorot. Anteeksi, että täytyy pitää tämä aikataulu tiukkana. Rova Stevens ja sitten Catherine Stevens ensin. Thank you, Chair. Uh, one minute is really... Kiitoksia puheenjohtaja. Nyt yksi minuutti on uh, tälle tärkeälle aiheelle todella lyhyt aika. Todella uh, harmi, että useat kollegat lähtivät jo. Uh, jos asia ei ole heille tärkeä, lastenvammaisuus, se on viimeisenä, mutta pyytäisin tosiaan, että tämä laitettaisiin äh, parempaan asemaan esityslistalla, joten kollegatkin osallistuisivat tähän tärkeään keskusteluun. Minun mielestäni eh, Euroopan unioni on ensimmäinen organisaatio, joka on eh, allekirjoittanut tätä koskevan yleissopimuksen. Meidän mielestämme tämä on hyvä malli koko maailmalle, joten meidän pitäisi kehittää myös hyviä käytänteitä. Ei, tosiaan ei ne pelkästään puhua, vaan myös toimia. Haluaisin kiittää tästä eh, selvityksestä. Erittäin tärkeä tutkimus joka auttaa täytäntöönpanomaan vammaisten lasten oikeuksia. Me olemme 2000-luvulla, meillä on paljon mahdollisuuksia, teknologiaa käytettävissämme ja niin paljon lapsia, joilla on aivan yksinkertaisia esteitä edessään, jopa Belgiassa omassa maassani. Ei tälle ole mitään tekosyitä. Me tarvitsemme lisää poliittista tahtoa, jotta voimme muuttaa tilanteen näiden lasten osalta meidän täytyy mennä kohti esteetöntä maailmaa. Nyt on jo aika, me olemme puhuneet tästä vuosikaudet jo. Edelleen on aivan ilmeisiä esteitä olemassa. Kuten sanoitte, tämä esteettömyys on hyvin laaja käsite. Tässä voidaan keskittyä koulutukseen, mutta voidaan keskittyä myös asumiseen, työpaikkoihin, fyysiseen ympäristöön ja viestintään. Kaikki liittyvät toisiinsa. Ei voi keskittyä pelkästään koulutukseen, jos lapsi haluaa puhua osallistuvasta koulutuksesta. Eikä silloin voi mennä bussilla kouluun. Ei siinä ole mitään järkeä, jos on osallistavaa koulutusta, jos ei pääse sinne. Meidän täytyy katsoa koko toimintaketjua ja koko kaupungin esteettömyyttä. Usein me puhumme liikkumisvapaudesta, liikkumisesta, joka on perusvapauksia EU-ssa. Me olemme puhuneet tästä ajatellen pakolaisia, mutta meidän pitää puhua myös eu kansalaisten vapaudesta. On vammaisia lapsia, joilla pitäisi olla sama liikkumisvapaus kuin muillakin Euroopan kansalaisilla. Ja minun selvitykseni ovat osoittaneet, että heillä ei ole mahdollisuutta, he eivät saa tietoa verrattuna vammattomiin lapsiin. Sitten kohtuullinen asumistaso, jos nyt katsotaan tarkasti tätä asiaa, jos sellaista ei tarjota, niin silloin on erittäin tärkeää, että tämä kohta, kohtuullinen mukauttaminen kohtuullinen mukauttaminen, siinä tärkeä seikka on tapauskohtainen tarkastelu, koska ei ole yksittäistapauksia, tai siis on yksittäistapauksia, kaikkien pitää tarkastella omia, omia tilanteitaan ja ne ovat hyvin erilaisia. Ja sitten kun puhutaan koulutuksesta, se on avainkysymys, siitä voidaan aloittaa. Jos koulutus ei ole riittävä, silloin ei saa loppu ei saa todistuksia, eikä saa koulutusta, ei saa työpaikkaa myöskään jatkossa. Enemmistö vammaisista elää köyhyydessä ja tässä mennään ikään kuin tilanteeseen, jossa ympyrä sulkeutuu ja seuraavassakin sukupolvessa näin on. Vetoan jäsenvaltioihin ja komissioon, jotta ne muuttaisivat tilanteen parempaan suuntaan. Kiitoksia oikein kovasti. Olen pahoillani siitä, että tämä tuli niin myöhään esityslistalla, mutta on parempi käsitellä se kuin että se ei olisi lainkaan esityslistalla. Valitettavasti näin vähän on väkeä. Ja sitten Kateriina viimeisenä puhujana vielä. Grazie, grazie Presidente. È vero, l'ultimo punto. Kiitoksia puheenjohtaja. Eipä täällä juurikaan jäsenenä ole paikalla, mutta haluaisin kovasti kiittää Libeä siitä, että tämä asia, joka on aika arkaluontoinen, on otettu esille Se liittyy meidän omatuntoomme ja poliittisiin näkökantoihimme. Meitä todellakin pyydetään tarkastelemaan aika tärkeitä kysymyksiä. Sillä on aika totta, että, että ei ole riittävästi otettu esille tätä vammaisalaisten kysymystä. Se ei ole riittävästi ihmisten mielessä ja nytkin se on viimeisenä kohtana esityslistalla, mutta se, että se nyt ylipäätään on siellä on tietysti tärkeää. Sillä näin voidaan ryhtyä jonkunlaiseen poliittiseen toimintaan. Ja Euroopan parlamenttina meidän täytyy olla siinä roolissa, että me viemme eteenpäin nimenomaisesti tätä muutosta. Me tarvitsemme nimittäin kulttuurimuutosta ja tästä syystä haluan kiittää erityisesti kollegaa, joka puhui ennen minua siitä, mitä hän totesi. Meidän täytyy tarjota riittävät mahdollisuudet siihen, että meillä on käytössämme liikkuvuus, riittävät rakenteet, mahdollisuudet olla mukana urheilemassa – sellaisella lapsillakin, joilla on vammoja, ja että heillä on myös mahdollisuus myöhemmin päästä työmarkkinoille. Luonnollisestikin olemme osa asennetta, joka on syrjivä. Meidän täytyy nyt se kyetä rikkomaan. Ja ihmisillä on fyysisiä vammoja. Heidän tilannetta meidän täytyy kyetä parantamaan. Näiden henkilöiden tulisi kyetä valitsemaan koulu, mutta tietysti vain tiettyihin paikkoihin ne pääsevät fyysisesti. Joten meidän täytyy ehdottomasti nyt kääntää valokeila näihin eri vammautumisen muotoihin. Me emme puhu pelkästään fyysisestä vammautumisesta, vaan myöskin sellaista lasten ongelmista, joilla on rajoitteita Esimerkiksi he kuuluvat johonkin autismin osaan. Se ei sinänsä ole vamma, mutta minun mielestäni, ainakin minun kotimaassani, ihmiset nyt ryhtyvät kiinnittämään siihen huomiota. Meillä on tutkimus käynnissä, joka varmasti antaa meille mahdollisuuden tutustua tähän kysymykseen paljon syvällisemmin. Ja haluaisin kiittää kaikista niistä ponnistuksista, joita on tehty sillä ne mahdollista helpottavat myös minun tehtäväni täällä Euroopan parlamentissa, kun pyrin sama käyntiin kaikkia aloitteita, jotka todella kääntävät siis valokeilla näihin kysymyksiin ja auttavat kaikkia, kysymy- ka- kaikkia lapsia, joilla on jonkunnäköinen vamma. Thank you too. Kiitoksia kovasti, kiitoksia ähm, Marta Balasteroselle ja Natali Mörensille heidän esityksestänsä vielä. Hyvät kollegat, 28 kohta muut asiat, sellaisia ei ole. Sitten 29 seuraavat kokoukset. Meillä on huomenna parlamenttien välinen valiokuntakokous, vai oliko siellä vielä muut, muita asioita? Olkaapa hyvä. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Minun on muistutettava teitä siitä, ettekö te ymmärräkään puolaa. Ymmärrättekö te Puolaa? Ymmärrättekö Puolaa, kun kuunteletteko te puheenjohtaja? No, hyvä, kiitoksia. Nyt haluaisin muistuttaa teitä siitä, että e, oikeus vastata, se on taattu kaikille työjärjestyksen mukaisesti ja jos e, jäsenet ovat jo puhuneet tietystä kohdasta, e, voimme käyttää tätä oikeutta silti. Tämä, tämä on taattu oikeus työjärjestyksessä. Olen pahoillani siitä, etten voinut esittää puheenvuoroa, työjärjestyspuheenvuoroa ja sitten menettelytapa. Puheenjohtajan pitäisi ottaa esiin, puheenjohtajan pitäisi ottaa huomioon kaikki näkemykset, eikä tuoda esiin omaa näkemystään puheenjohtajana vain te ette kiinnittänyt huomiota yhteen seikkaan. Minä reagoin tähän kysymykseen ja kysymyksessä me puhuimme siitä, että noin 12 viatonta ihmistä oli menehtynyt. Tämä sivuutettiin sekä vastauksessa että kommentissanne. Ja se tapa, jolla näiden viattomien ihmisten kuolema, he olivat vihan uhreja. Media ei puhunut siitä se tapa, jolla asia hoidetaan täällä parlamentissa, sitä voin vain valitella. Kiitos. Sitten siis viittasitte tässä kohtaan 25. Kohtaan 25. Niin aivan. No niin, herra Jerek, vastaisin työjärjestys puheenvuoroon, niin kuin tiedätte. Minä takaan sananvapauden kyllä ja eh, haluan aivan lyhyesti sanoa nyt, että Rova Meijer oli esittänyt tämän kysymyksen. Hän käsitteli asiaa komission kanssa lisäpuhujana. Teillä oli mahdollisuus puheenvuoroon vielä. Eh, eli puheenjohtajana olin sitä mieltä, että halusin vastata tähän tiettyyn kohtaan puheenjohtajana puolueettomasti. Vastasin siihen tiettyyn näkökohtaan, mutta tuohon vertauksen, jonka esititte, minä en esittänyt sitä puheenjohtajana valitettavasti. Että Tämä oli siis sellainen arvio, jonka tuossa vaiheessa esitin erittäin mielelläni voin hoitaa tämän muissa asioissa. Erittäin mielelläni annan teille mahdollisuuden ottaa asian esiin tuossa muissa asioissa. Kiinnititte asiaan huomiota tässä vaiheessa, jos se nyt sitten sopii teille. Kiitos. Okay. So, um, with that... Eli näin sanoin, voimme päättää muut asiat kohdan. That's the end of the meeting. Ja voimme päättää kokouksen. Sorry, the meeting, yeah. Niin, sanoikin juuri, että meillä on huomenna parlamenttien välinen valiokuntakokous kello yhdeksän alkaen. Kiitoksia kollegat. Ja tähän päätämme tämän päiväisen kokouksen. Kiitos paljon.